Okay. take your seats everybody. I think we've uh, got... Uh... No niin, hyvää huomenta. Minusta tuntuu, että useimmat ryhmät ovat täällä edustettuina. Viki ja Kei pahoittelivat, etteivät voi olla täällä, vaan ovat puoluekokouksessa. Sitten Viki puhui viimeksi. Ensimmäisenä meillä on nyt esityslistalla kohdat 7 ja 8 käsittelyssä. CRD4, vakavaraisuuskysymykset. Me käymme puhujalistaa läpi. Tämä on jatkoa keskustelusta, joka aloitettiin jo Strasburgissa. Esittelijä Udo Bulman sosialistien nimissä ja Vicky Esären nimissä käyttivät jo puheenvuoronsa, joten nyt Alden varjoesittelijänä minä saattaisin puhua seuraavana. Philip Lambert sitten, huomaan, että olet täällä ja jos on sitten muita, niin pyytäkää vain puheenvuoroja. Gunnar, jos joku kirjaisi. Ja myös jo Feijo ja pidämme tällä silmät auki. Kuten tiedätte, raportistani, niin jonka esitin puheenjohtajan ilmoitusasioina eilen. Kävin vähän aikaa sitten Washingtonissa ja ajattelin, että voisi olla hyvä sanoa muutama sana kaiken kaikkiaan täytäntöönpanon tilasta Basel kolmasen osalta. Selvää on, että jotkut maat täytäntöönpanevat nopeammin kuin toiset. Kanada esimerkiksi haluaa aikaisin siirtymävaiheessa täysin noudattaa sitä muissa tapauksissa pankit taas ovat sitä mieltä, että markkinat odottavat aikaisempaa täytäntöönpanoa kuin mitä lainsäädäntö vaatisi. Kumpikaan näistä ei sinänsä luo ongelmia, kunhan näin ei sekaannuta kolmannen maan hyväksyntää kysymykseen. Minä olen nähnyt jo yhden vaihtoehdon tässä tekstissä, jota pohdimme ja tiedän, että tämä on aina kiistanalainen kysymys. Minä olen yksi niitä harvoja, jotka sanovat, että verrattavat järjestelmät, jotka pitäisi tunnustaa, niiden ei pitäisi olla ainakin yhtä tiukkoja kuin meidän joka tapauksessa. Joissain tapauksissa ehkä vähän tiukemmat ja sitten toisenlaiset vähän löyhemmät säännöt toisessa kohdin. Mutta tämä saattaisi kuitenkin luoda ihan sopivan tasapainon. Siksi pitäisi voida katsoa tapauskohtaisesti. Vielä varmasti voi tehdä analyysinsä tästä. Siihen luo, luotan. EU:ssa ja muualla, muualla ongelma voisi tulla riskimallien hyväksynnästä. Ja meidän on huolehdittava siitä, että suunnittelemamme harmonisointi, johon pyrimme EU:ssa, ei kärsi siitä, että riskimallit ovat keskenään erilaiset. EBAlla on tässä varmasti roolinsa jälleen kerran. On välttämätöntä, että meillä on jonkinlainen ulkoinen malli, jonka pohjalta voidaan näitä mallejamme tutkia – tämä ei koske sinänsä ainoastaan pankkeja. Jos katsoo Solvenssi 2 ja siellä tuo sisäisten mallien ajatus oli uusi, niin silloinhan tämä ongelma ratkaistiin, jos voidaan sanoa, että se on ratkaistu niin, että meillä oli standardimallit, joita voitiin käyttää rinnakkain, eli standardimalleja vastaan voitiin katsoa sisäisiä menetelmiä. En ole ihan varma, oliko tämä ihan se, mitä ajoimme takaa. Nyt eroavaisuuksia on paljon mutta mielestäni tämä osoittaa tämän seikan, joka on tullut jatkuvasti esiin parlamentin työssä, eli se, että me haluamme jonkinlaisen ulkoisen mittatikun, jonka avulla voidaan katsoa, mitä riskimalleja voidaan hyväksyä. Myös kansainvälisestä yhteensopivuudesta. IFRS-kysymys, josta eilen keskustelimme, on esillä. Ja Yhdysvaltain tilinpitojärjestelmät. Yhdysvalloissa ja Euroopassakin voidaan puhua siitä, miten sääntöjen erot näyttävät toiselta, mutta kaikki Baselista, IMFstä, e Maailmanpankista ja niin edelleen katsotaan näitä eroja ja katsotaan, mitä eroja on Baselin täytäntöönpanossa EUn ja Yhdysvaltain välillä, ja tämä on varmasti hyvä ajatus. Työ on vielä käynnissä. Likviditeetti, jota tarkastellaan uudestaan, on yksi niistä – mutta ainakin muutamassa muussa kohdin EU:ssa pitäisi olla muutoksia. Nolla riskipainotus bondien jokavelkakirjalainojen osalta, että kaikkia painotettaisiin samalla tavalla Saksan ja Kreikan esimerkiksi. Nollariskipainotuskysymys kaiken kaikkiaan on esillä, mutta erityistilanne on sellainen, että meillä on valuuttaliitto. Tuo oletus perustuu juuri siihen, että meillä on yhtenäinen valuutta. Mutta tämä voitaisiin ehkä tehdä niin, että riskipainotus, joka jotenkin liittyy spredeihin joukkovelkakirjalainojen osalta. Meidän pitää välttää tällainen huonompi valtion velkaongelma. No nyt kaikki puhuvat tästä syklisyydestä, mutta meidän pitää ajatella tulevaisuutta. Meidän pitää ratkaista tämä ongelma nyt, vaikka nykytilanne näyttäisi siltä, että tämä on otettava vähitellen käyttöön. Toinen valtiovelkaan liittynyt kysymys on se, että puhutaan aina likviditeettiulottuvuudesta. Toivon, että tässä ei menetetä mahdollisuutta hyväksyä tietynlaista monimuotoisuutta valtion joukovelkakirjoja pitäisi pitää likvideinä, mutta jos niin ei ole, pitäisi jotenkin standardoida ja huolehtia riittävästä avoimuudesta. Lisäksi nuo vastasykliset suojakeinot, ne eivät varmaankaan toimi niin hyvin kuin yleensä on ajateltu jos ajatellaan makrotalouden laskukautta, niin täm, tällöinhän tar- pitää huolehtia siitä, ettei samalla ole, ole ongelmia. Tämä saattaisi olla ihan hyväksi yksittäisten jäsenvaltioiden osalta. Silloin puskureiden käyttö voitaisiin ajatella, mutta on ajateltava pidemmällä aikavälillä sitä, miten esimerkiksi painotus toteutuu. Sitä voitaisiin katsoa enemmän, koska se voisi olla paremmin kohdennettu kuin näiden puskureiden käyttö. Sitten ne maat, jotka haluavat pankkisektorilla suuremman pääomapohjan. Eli jos pankit luovat suuremman osan BKTstä kuin keskimäärin. Systeemiset järjestelmät voisivat tässä olla tärkeitä, mutta jos kyse on klustereista eikä sinänsä suurista pankeista, jotka ovat huolenaiheena, niin yleisempi puskuri saattaisi olla tarpeen. Tällainen suojapuskuri olisi sellainen, ettei voida sanoa, että sitä voidaan vastasyklisen puskurin kautta ratkaista. Pieniä sopeutuksia direktiivin tarvittaisiin tämän sallimiseksi. Se mielestäni toimisi käytännössä ja olettaisin, että koko puskurikysymystä kehitellään ajan kuluessa enemmän. Ja varmasti puskureita on valvottava riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen niitä luodaan. Andrea Envira on monissa yhteyksissä puhunut tästä aiheesta viime aikoina ja hän on sanonut, että tässä pitäisi voida sallia tietyt erityiset päätökset puskureiden osalta. Ja tämä varmasti toimisi ihan hyvin, että jäsenvaltioille annetaan vähän päätäntävaltaa, mutta sitä pitäisi valvoa ja EBAn on huolehdittava sitä, että tiedetään, että on selkeä hyvä syy, joka ei ole protektionista kriittinen tai pyri estämään kilpailua. Lisäksi on sellaisia aloja, joilla pitää katsoa yhteen toimivuutta muiden ehdotusten kautta. Esimerkiksi loppu käyttäjien asema esimerkiksi crd jossa me olemme aikaisemmin sanoneet, että vakavaraisuusvaatimuksissa pitää noudattaa samoja sääntöjä kuin olemme ajaneet aikaisemmin. Toivon, että parlamentti voi toimia tässä johdonmukaisesti. Toinen seikka, jonka huomasin tekstiä lukiessani, on asia, joka on ollut esillä jo pidemmän aikaa. Siinä määritellään se, miten keskusluokan pääoma voidaan maksaa takaisin. 26.1 kohta esimerkiksi, jos joku tätä nyt katsoo. Tässä puhutaan likviditeettikysymyksistä tai sen mahdollistamisesta, että voidaan toteuttaa ostoja – Joissain tapauksissa ehkä tarvittaisiin viranomainen, joka on vielä tulossa, kun ajatellaan kriisien ratkaisuja, mutta joitain tapauksia saattaisi olla ratkaisu yhteydessä, että kyse ei ole suoraan siitä, että yritys otetaan haltuun, vaan ehkä jotenkin ehkä ylläpidetään vielä tuota keskeistä yrityksen pääomaa. Eli ehkä olisi hyvä jotenkin sopeuttaa näitä määritelmiä. Tämä on ehkä hyvinkin juridinen seikka, mutta tämä tuli nyt jotenkin mieleen, kun tämä ei ehkä sovi yhteen sen kanssa, mitä kriisienratkaisu ratkaisu yhteyksissä haluamme myöhemmin tehdä. Joten tämän otin esiin ajatuksena, että ihmiset voivat sitä pohtia, kun määräjät tässä lähestyvät. Olisi minulla paljon enemmänkin sanottavaa, mutta taidan päättää puheenvuoroni tähän seuraavaksi. Filippa. Sharon. So before getting... Kiitos Sharon. Ennen kuin menen näihin teknisiin yksityiskohtiin, haluaisin todeta, että me uskomme, tai meidän mielestämme tämä direktiivi pitäisi saada läpi. Siis nythän ihmisten täytyy palvella taloutta ja talouden rahoituspalveluja. Näin se tällä hetkellä menee. Siis markkinatalouden äh, tavoitteena on tällä hetkellä varmistaa se, että finanssiteollisuudella menee hyvin. Ja näinhän tämä ei tietenkään saisi olla. Kyllä me tarvitsemme voimakkaan rahoitussektorin, mutta sen on palveltava taloutta, jonka taas puolestaan tulee palvella ihmisiä, eikä päinvastoin. Tämän lisäksi katsomme, ja tämä asia tietenkin liittyy tuohon ensimmäiseen, että teollisuuden tulisi tulla vastustuskykyisemmäksi, sen tulisi paremmin pystyä ottamaan vastaan iskuja ja samalla riskejä täytyisi vähentää. Ja katson, että esimerkiksi Deutsche Bank, äh, Commerzbank, ING Paribas, kun katsotaan niiden taseita, ne haluavat 20 äh, prosentin tuoton sijoitukseen. Ja katson, katson tässä nyt liberaalikollegoitani, toimivissa markkinatalouksissa tällainen ei ole mahdollista, ellei tapahdu markkinahäiriöitä, asymmetriaa ja ellei ole sääntelyn puutetta. Eli tämä ei suinkaan ole terveen markkinatalouden merkki. Nämä voitot on tehtävä mahdottomiksi, koska ideologisesti haluamme toimivat, äh, ei siksi, että haluamme toimivat äh, markkinat, vaan siksi, että pääoma, joka menee äh, rahoitusteollisuudelle, ei mene reaalitalouden käyttöön. Ja näin ollen todellinen reaalitalous toteaa, että sen on vaikea saada investointeja, koska tuotto on vain 5 prosenttia. Tämä vaikeuttaa siis todellisen talouden tilannetta. Ja tämän lisäksi halutaan tai tarvitaan eriytymistä rahoitusalalla ja toteaisin, että sen sijaan, että yritetään kattaa kaikki yhden sääntelyn kautta voi olla hyvin vaikeaa. Me tarvitsemme bisnesmallien Äh, eriyttämistä. E, yksi malli ei sovi kaikille. Ja Otsman, ymmärrän kun toteat, että meidän tulisi, niin toteat tästä oma-aloite mietinnöstä, e, joka kirjoitettiin viime vuonna, että sen tulisi olla lähtökohtana, mutta meidän täytyy tunnustaa, että tilanne on erittäin epäterve. Ja kuusi kuukautta sitten ehkä ajattelimme, että toimemme riittäisivät, mutta en ole enää ollenkaan niin varma. Ja haluaisin tässä jo hiukan ennakoida kaksi vastalausetta, jotka usein kuulemme eri kentän osapuolilta. Ensinnäkin älkää olko liian tiukkoja, se vain sitoo taloutta, mutta tällä hetkellä rahoitusala ei, niin kuin totesin, rahoita reaalitaloutta. Tämä on tosiasia. Vaikka meillä on Basel kolme säännöt, niin luotot eivät virtaa yrityksiimme muuta kuin niihin muutamaan harvaan, jotka ovat tarpeeksi suuria, mutta luotot eivät nyt virtaa esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin tällaisiin aloitteisiin, koska pankkien mielestä ne ovat liian, liian riskialttiita aloja. Ne eivät lainaa. Tämä on tosiasia. Ja siksi meidän ei tulisi tätä mallia tukea entisestään. Ja tämän lisäksi meille sanotaan, että alkaa olko liian tiukkoja, koska näin heikennätte Euroopan pankkien kilpailuasemaa. Mutta kun katsotaan todellista tilannetta, voidaan nähdä, että monet eurooppalaiset pankit ilman sääntelyäkin ovat erittäin heikkoja. Ja jos meillä on tiukat ja voimakkaat säännöt, niin tämä tervehdyttää pankkejamme ja näin parantaa niiden kilpailukykyä, mutta ei välttämättä tavalla, josta ne itse pitävät. Ja kun puhutaan yhteisistä säännöistä, niin eihän tällaista G20 väitteistä huolimatta ole olemassakaan. Ja euro, meidän tulee toimia Euroopan talouden sekä rahoitusalan parhaan edun mukaisesti. Nämä ovat niitä ajatuksia, jotka cd neljän suhteen sekä pankkisääntelyn suhteen olivat ohjenuoranamme. Nyt voisin mennä yksityiskohtiin. Olen täysin samaa mieltä Sharonin kanssa näistä riskimalleista. Olen äh, koulutukseltani insinööri, matemaattiset mallit olivat erikoisalani ja minä tiedän tästä asiasta jonkin verran. Eli pidän ajatus, ajatuksestanne tällaisista äh, vertailuista. Tämä mielestäni on oikein hyvä väline mutta en ole aivan luottavainen sen suhteen, että voisimme luottaa yksinomaan riskimalleihin ja riskiarviointiin. Katsomme, että pääomatasojen tulisi olla korkeammat kuin mitä Basel 3 vaatii. Ja tässä asiassa tunnen kyllä enemmän yhteyttä Lontooseen kuin muuhun Eurooppaan. Siis älkää tulko väittämään minulle, että pääomaa... Niin, Siis minä en usko suuria pankkeja, jotka sanovat, etteivät lainaa. Se on äh, paskapuhetta ja siitä pitäisi suoraan sanoa, että se on paskapuhetta. Katson, että meillä Ja mitä tulee pääoma-asteeseen, niin äh, todella me haluamme sitä selkeästi korottaa. Dexiasta esimerkiksi puhutaan äh, tänään lehdistössä hyvin paljon. Dexia on erinomainen esimerkki siitä, että riskit ovat kasvaneet aivan aivan liian suuriksi. Sitten likviditeetti. Niin meillä on nyt tämä arviointikausi standardiemme suhteen käynnissä ja todennäköisesti meillä tulisi olla sitovat standardit likviditeetin suhteen ja pikemmin kuin mitä tähän mennessä on todettu. Katsotaan nyt tätä todellista tilannetta. Kun tässä puhuttiin ranskalaisista pankeista muutama viikko sitten, niin kysehän oli likviditeetistä. Ja onko meillä todella varaa odottaa 3, 4, 5 vuotta ottaaksemme käyttöön korkeammat likviditeettistandardit? Siis mehän tiedämme, mihin likviditeetin puute johtaa meidän pitäisi pikemminkin, <laughs> meillähän on tästä jo äh, varsinainen äh, testi toteutettuna, eli älkää me nyt enää odottako ja katsoko. Ja mitä tulee näihin äh, yritystoimintamalleihin, ja katson tässä nyt myös Vikin mietintöä. Ja todella Kyse on siitä, että meillä täytyy olla todella vedenpitävät äh, mallit, jotka auttavat äh, talouttamme kellumaan. Ja sen sijaan, että meillä nyt olisi suuret äh, instituutiot, jotka meidän tulisi olla varsin tiukkoja. Haluaisin myös lisätä kaksi muuta asiaa, jotka mielestäni ovat hyvin tärkeitä. Ensinnäkin, kun me nyt keskustelemme CAD4, niin äh, säännöt äh, liittyen näihin äh, instituutioihin, jotka ovat liian suuria kaatuakseen, ovat tulossa. Ja kun me katsomme tätä nelosta, niin varmaankin eletään ensi kesää. Ja näin ollen meillä on kyllä ihan reilusti aikaa katsoa erityisesti tässä säännöstössä näitä liian suuria kaatuakseen yrityksiä. Siis meidän täytyy ottaa ne huomioon ja meillä ei ole tässä nyt varaa antaa muiden instituutioiden ikään kuin kiristää meitä väittämällä, että niiden on pakko saada tukea ja siksi katson, että että CAD4 myös nämä säännöt tulisi saada mukaan. Ja sitten vielä tämä siirtymäkausi, olette tästä jo kuulleet. Nyt puhutaan äh, äh, siirtymäkaudesta tammikuun alkuun 2019 asti. Vaikka minä äh, haluankin mielelläni katsoa pitkälle tulevaisuuteen, niin kyllä 2019 on jo aivan eri aikakausi. Siis hyvänen aika sentään valtion velan suhteen ja koko rahoitusalan suhteen meillä ei todellakaan ole varaa odottaa noin pitkään. Ja siksi katson, että meidän tulisi olla huomattavasti tiukempia näiden siirtymäkausien suhteen. Niitä tulisi todennäköisesti lyhentää huomattavasti tai ainakin äh, meillä tulisi olla voimakkaat kannustimet sen suhteen, ettei jäädä odottelemaan. Ja esimerkiksi pankin likviditeetin suhteen me emme voi jäädä odottamaan. Voi olla, että se kyllä tulee olemaan kivuliasta, mutta pankkien on joko lisättävä likviditeettiään tai sitten vähennettävä toimintaansa. Siis tässä ei ole muita vaihtoehtoja. Ja tämä on todella nyt taisteluaikaa vastaan. Meillä ei ole toista mahdollisuutta. Meidän on hoidettava asia nyt, koska toista mahdollisuutta ei tule. Kiitos. Uh, I haven't got to give... Kiitos. Gwen esittelijä täällä ei ole, joten Gunnar saa seuraavan puheenvuoron. Um, Paljon kiitoksia Yhtä ajatusta täytyy seurata sitä, mitä Philip sanoi. Hän pohti paradoksia. Sitä, että meidän täytyy pitää huolta siitä, että pankit sekä antavat vähemmän että enemmän luottoja samaan aikaan. Toissapa meidän dilemmamme. Ja kun tämän lainsäädännön parissa työskentelemme, sitä täytyy miettiä monen muun asian kontekstissa, jota meidän täytyy myös edistää. Tärkeää on, että emme unohda riski, arvioinnin merkitystä. Filip puhui myös pääomaasteesta, mutta kun me mietimme eri markkinoita ja erilaisia bisnesmalleja, Täytyy miettiä esimerkiksi teollisuuden rahoittamisen riskejä verrattuna uuden yritteliäisyyden riskejä, jotta molemmat saisivat luottoja. Täytyy pitää huolta, että riskipainotus otetaan huomioon. Toisekseen pankkien vastuu. En sano tätä siksi, että se unohtuisi, vaan siksi, että se pitäisi ottaa keskustelun mukaan. meidän täytyy muistaa, että pankkien täytyy näyttää ja ne täytyy pakottaa näyttämään vastuutaan. Jos meillä ei mitään pääomavaatimuksia olisi, niin silti olisi pankkien eduissa kantaa vastuunsa. Ongelma on siinä, että kaikki tiedämme, että pankit ajattelevat, että ne ovat ikuisia, koska ne ajattelevat, että jos joku menee pieleen, niin valtiot auttavat niitä. Me mietimme pankkikriisin ratkaisemista toisessa mietissä, mutta tämän lainsäädännön yhteydessä täytyy miettiä, että meidän täytyy pitää huolta, että pankit kantavat vastuunsa. Toisekseen olemme juuri hyväksyneet uuden vakauspaketin – Pitää muistaa, että voimme asettaa ihan minkälaisia pääomavaatimuksia tahansa pankeille, jos meillä ei ole makrotaloudellista vakautta. Toivottavasti vakaus syntyy ja sillä on vaikutusta. Joskus kun me keskustelemme pääomavaatimuksista, me ajattelemme sitä eristyksessä kaikista muista asioista. Ja se ei ole hyvä, koska todellisuus ei toimi niin. Tämän lainsäädännön yhteydessä on tärkeää miettiä myös toista todellisuuden saraa. Eli että joissakin jäsenvaltioissa on isompi rahoitusala kuin toisissa. Ja viime käden takaajina hallitukset joutuvat erilaiseen vastuuseen kuin niissä jäsenmaissa, joissa on pieni tai keskikokoinen rahoitusala. Järjestelmämme meidän täytyy antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus säätää korkeimmista pääomavaatimuksista. Olemme nähneet joukon esimerkkejä viime vuosina, jolloin jäsenvaltiolla on ollut erittäin isoja rahoitusaloja. Islanti lienee siitä tyypillisin esimerkki. Ja jos katsotaan Islannin pankkilainsäädäntö esimerkkinä, sen pitäisi olla erilaista kuin Ranskan lainsäädäntö, mitä tasoihin ja vaatimukseen tulee. Otetaan huomioon, mikä hallituksen vastuu olisi. Palaan asiaan, kun keskustelemme tarkistuksista, mutta no, tärkeää on, että niin kauan kuin kilpailua ei vääristetä, e- e- ei pitäisi kieltää korkeampia pääomavaatimuksia jäsenvaltioissa, joissa siihen on tarvetta. Kiitos. Äh, Diego. Diego obrigado. Muito obrigado, Sharon. Kiitos, Sharon. Minä haluaisin mielelläni aloittaa kiittämällä edustaja Karasia. Hän aloitti tämän keskustelun erittäin hyvällä tapaa ja hän on tehnyt hyvää työtä Molaitteisen mietinnön osalta ja toivon hänelle todella onnea menestystä. Hänellä on hankala tehtävä edessään tulevien kuukausien aikana. Haluaisin vain hiukan kommentoida tätä koko keskustelua. Meillä on tietenkin monia mahdollisuuksia keskustella, mutta kun Basel III astuu voimaan, niin pääomavaatimus ja likviditeettivaatimukset muuttuvat. Selkeästi monissa tapauksissa nämä muutokset ovat tarpeen. Minä itse olen ottanut tämän esiin jo useat kerrat, mutta tämä pitää nyt yhdistää reaalitalouden vaatimuksiin. Meidän on huolehdittava siitä, että uudet uusien sääntöjen vaikutukset pankkisektoriin ovat hyvin tiedossa. Kuten voitte kuvitella, Tunnen Portugalin talouden parhaiten ja tiedän hyvin, mitä vaikutuksia näillä toimilla on. Niillä voisi olla kielteiset vaikutukset pitkän aikavälin BKT-vuosittaisen kasvuun. Hyvin tämä saattaisi johtaa pitkällä aikavälillä työttömyyden kasvuun. 67 000 työpaikkaa saatetaan menettää Portugalissa – Joten, ja, ja ajatellen myös, miten kasvu voi kehittyä. Ja jos ajatellaan korkoja, korkotilannekin heikkenee kun korot nostat 3,1 prosenttiin. Nämä muutokset reaalitaloudessa ovat hyvin merkittäviä. Ne on otettava huomioon aina, kun puhutaan Basel kolmosen vaikutuksista, vaikutuksista kaikissa sen vaiheissa. Kolmanneksi Haluaisin painottaa sitä, että on tärkeää huolehtia siitä, että Yhdysvalloissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan Euroopan alueella käytettäviä sääntöjä. Kiinnitän huomioon tähän tosiseikkaan, koska jos Basel 3 sääntöjä ei Atlantin toisella puolella noudateta, niin silloin käy niin, että Euroopan pankkisektori kärsii. Ja talous, totta kai sitä kautta myös. Ja lopuksi haluaisin painottaa muutamia aloja, joita pidän erityisen tärkeinä. Tässä olen esittänyt jo muutaman tarkistuksen aloitemietintöön ja haluaisin vain tuoda nämä esiin, koska ne ovat niin tärkeitä. Nämä ovat hyvin tärkeitä aiheita, erityisesti Portugalin oikeusjärjestelmässä, erityisesti ajatellen eläkerahastoja. Ja vasta että ähm, puskurit ovat tärkeitä ja samalla on tärkeää huolehtia siitä, että on kannustimia, että voidaan edelleen huolehtia siitä, että PK-yritykset saavat sekä kannustimia että lainaa. Nämä ovat tavoitteita, jotka on pidettävä mielessä. On huolehdittava siitä, että ne muistetaan, kun rahoitusmarkkinat saadaan nyt toimimaan yhdessä reaalitalouden kanssa. Se on Euroopassa tärkeää. Kiitos, Arlene thank you, and I, I agree that we need... Kiitos, olen samaa mieltä, että meidän täytyy tukea esittelijä voimakkaasti, koska nämä ovat monimutkaisia asioita toisaalta, mutta toisaalta asioita ajat ovat hankalia, joten tasapainon löytäminen on kenkkistä. Estän vain muutaman yleisen näkökohdan ja jätän yksityiskohdat niille teknisille asiantuntijoille, joita meillä on valiokunnassa. olen oikein iloinen, että meillä niitä on. minulla Minulle kysymys on, Vähentävätkö nämä ehdotukset kriisin esiintyvyyttä? Pitävätkö ne huolta siitä, että kriisit ovat paremmin hallittuja? Ja johtaa siihen, että jos pankit menevät konkurssiin ja eivät maksa veronmaksajille, eivät, eikä talous kärsi. Nämä ovat peruskysymyksiä. Ja se, mikä minua CRD kolmasen esittelijänä askarruttaa, on se, että pankit alkavat vaatia heikompia sääntöjä, uudelleen kalibrointia, pientä säätöä, ja jotkut voivat selittää, että jollekin pyynnöille on pohjaa. Haluaisin, että ne itsenäisesti vahvistetaan ja arvioidaan. Koska se, mitä me CRD 4 ehdotamme, on 10 vuoden suunnitelma. 10 vuotta riittää näiden vaatimuksen täyttämiseen. Ja neljä vuotta kriisin jälkeen talous kärsii, pankkien täytyy ja sitä pääomitustaan, jotta ne kestävät paremmin kriisejä. Niiden pitäisi lannata taloudelle, ja ne eivät tee niin. Voin mä sanoa, että niiden pitäisi jotain tehdä, mutta eivät ne niin tehdä. Voin viitataan Englannin pankkiraporttiin 2004 viimeisellä kvartaalille. lainananto pienyritykselle pieneni miljardilla punnalla. Ja sillä on rahaa, miksi eivät lainaa? Tämäkin meidän täytyy valiokunnassa tarttua. Ehkäpä kuulevat äh, Josh Osbornin Isan britannian valtiovarainministerin puhetta. Hän sanoi, että hän aikoo siirtää riskin veron makselle päästäkseen pankit pälkähästä. Meidän täytyy tarttua tähän kysymykseen. Olemme, halunneet olemme pyytänyt, olemme pyytänyt valiokunnassa monta kertaa sen selvittämistä, lainaavatko pankit pk-yrityksille. Meillä ei ole mitään käsitystä kautta Euroopan, lainaavatko pankit pk-yrityksille ja mikä nykytilanne on. Olen Baselin täyttä, täytäntö, täyden täytäntöönpanon puolella, ellei ole jotain hyvää, erittäin hyviä argumentteja vastaan. Ja täällä on sanottu, että pääomavaatimusten korottaminen 13 prosenttiin ei olisi täysin mahdollista ilman mitään haittaa talo- taloudelle. Ja herra Hohmanin tavoin olen huolestunut komission maksimaalista lähentämisestä. En ymmärrä, miksi te teette ehdotusta. Miksi me, emme halua mennä par, par, parhaan korkeimman tason mukaan? Olemmeko me sitä mieltä, että me todellakaan halua korkeinta päivän vaatimusta? Tässä puhutaan, että halutaan vääristää sisämarkkinoita, mutta tosiasia, että me haluamme turvallisempia pankkeja, korkeampia pääoman vaatimuksia. Haluamme pankkeja, jotka selviytyvät hommistaan reaalitaloudelle lainaamisessa, mikä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi mennä sitten alhaisten standardien suuntaan. Ja jos voin taas pitää omaan jäsenvaltioon, meillä on tämä Vickers-mietintö, jota on väännetty pitkään, mutta siinä nyt halutaan joustavuutta korottaa pääomavaatimuksia korkeammalle tasolle vähittäispankille, joten me voimme luoda tällaisen suojamuurin vähittäispankeille, niin että jos talous murtuu, niin tällä vähittäispankkipuolella riittävästi pääomaa, että ne pitävät hallituksessa huoli, huolta. Ei me vääristä tässä sisämarkkinoita. Miksei? Koska tässä passijärjestelmässä muut pankit voivat toimia isässä Britanniassa. Emme tämä tämmöistä. Jos niillä on jotain ryhtiä, tämä vaatimus kohtaa niitä, mutta passijärjestelmässä voivat, voivat toimia isossa Britanniassa ilman, että niiden täytyy noudattaa Ison-Britannian vähittäispankkia koskevaa korkeampaa pääomavaatimusta. Ja meidän täytyy erittäin tarkkaan sitä, että mä, emme antaisi sellaista viestiä, että emme halua korkeampia pääomavaatimuksia, me emme halua säästää veronmaksajan rahaa. Meidän mielestäni täytyy käyttää enemmän mielikuvitusta kuin mitä komissio nyt ehdottaa. Growing, but... Kiitos puhelista kasvaa, mutta aamun esityslista ei ole kovin pitkä, joten voimme käyttää vähän enemmän aikaa. Meille jää varmasti riittävästi aikaa tuota toista keskustelua varten. Tässä puhuja. Sven Gold, Anthony Sanchez Prezedo and Elisa Ferreira. If there's anybody else... Jos joku muu haluaa vielä käyttää puheenvuoron, niin, niin pyytäkää nyt. Muuten Borghardt. Kiitos rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan minäkin sydämellisesti kiittää Otmar Karassia hänen tekemästä aivan erinomaisesta työstä – juuri CRD4 koko ala on hyvin vaativa mietintö, joka on yksityiskohdiltaan kovin tekninen. Tänä aamuna haluaisin keskittyä joihinkin harvoihin huomioihin. Olen hyvin tyytyväinen periaatteessa näihin komission ehdotuksiin laadullisesti ja määrällisesti on korotettava pääomavaatimuksia Tämänhän olemme viime kuukausina, erityisesti tämän kriisin kautta, selkeästi nähneet. Varmasti omaan pääomaan muutosta pankeissa tullaan tarvitsemaan, ja tämä ei kuitenkaan saa heijastua niiden luoton antoon, niin kuin kollegatkin täällä jo totesivat erityisesti, tämä ei saa heijastua niiden luoton antoon PK-yrityksille. Haluan tässä erityisesti luotonannon suhteen myös julkisen sektorin ottaa esiin. Meidän valiokunnallamme on erittäin tärkeä tehtävä muotoilla nämä säännöt erittäin tarkasti. Olen hyvin tyytyväinen oikeudellisesti neutraalista ehdotuksesta oma pääomavaatimuksiin liittyen sekä liittyen myös näihin siirtymäkausisääntöihin, mutta riittävätkö nämä ehdotukset se täytyy vielä katsoa. Mitä vähemmistöosuuksiin tulee, niin varovasti sanottuna tämä mielestäni vielä kaipaa hiukan hienosäätöä. Ja mitä likviditeettiin tulee sekä Euroopan pank- kaikki viranomaisen rooliin tulee, niin näitäkin täytyy vielä katsoa. Pankkiviranomaiselle siirretään monia, paitsi teknisiä, myös poliittisia toimivaltuuksia, joita mielestäni täytyy tarkastella tulevassa keskustelussa. Ja mitä pääomaasteeseen tulee, niin mielestäni on hyvä, että komissio on halunnut äh, ensimmäisessä pilarissa välitöntä käyttöönottoa ja mitä sitten jatkoon tulee, niin uskon, että yrityksillä tulee olemaan tiettyjä alkuhankaluuksia ja tämäkin täytyy ottaa huomioon. Nämä ovat minulle näitä tärkeimpiä kysymyksiä ja tulevi, tulevina viikkoina meillä on kyllä kädet täynnä työtä, mutta olen varma siitä, että valiokunta antaa esittelijälle kaiken mahdollisen, mahdollisen tuen. Kiitos. Ole. Paljon kiitoksia Ulle. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yksi yleisempi huomio ja yksi vähän erityisempi. Kuuntelin Filippiä, mutta hän on juuri lähtenyt täältä, mutta – Hänellä on joka tapauksessa kiehtova tapa esittää kantojaan, minun on todettava. Olen sanonut tämän aikaisemminkin, tarvitsemme Eurooppaan terveitä pankkeja. Kyllä pankkien pitää olla terveitä ja hyvin toimivia. Mutta ei kai pitäisi kuitenkaan ajatella, että meidän pääasiallinen tehtävämme on tällä moittia pankkeja. Totta kai niitä voidaan kritisoida, mutta monet virheet ovat kuitenkin poliitikkojen syytä, sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Jotkut näistä, tai no ainakin yhdestä, tuli Yhdysvaltain presidentti. Hän ei sanonut paljon ennen presidenttiyttä ja olemme nähneet, että monet senaattoritkin ovat olleet melko hissuksen. No ihan normaalia, kyllähän näin on Euroopassakin, ei siinä mitään, mutta joskus pitäisi vähän tätä kaikkea pohdiskella ja ehkä esittää kannat hiukan tasapainoisemmin, tai ainakin osoittaa kritiikkiä myös itseään kohtaan. Mutta sitten yksityiskohtaisemmin olen Kynnerin kanssa samaa mieltä. En todellakaan ymmärrä, miksi komissio pakottaa asettaa kaikki maat samoihin sääntöihin. Koska jos joku maa haluaa tiukemmat säännöt, en pysty nyt ymmärtämään, miten tämä vaikuttaa muihin maihin. Jos tässä jotenkin ruoskitaan omia pankkeja, esitetään, että teidän ei tarvitse noita kilpailusääntöjä oman maanne ulkopuolella. Ja jos huonoa kokemusta on kerääntynyt jostain maasta, hän on viimeksi kuluneen noin 25 vuoden aikana, niin meidän pitäisi olla tässä vähän liberaalempia. Ja sallia se, että näissä maissa on tiukemmat säännöt. Jos pankkisektori, rahoitussektori on hyvin suuri, verrattuna muihin maihin ja suhteessa BKT. Minusta tuntuu, että meillä pitäisi olla tässä jotain tarkistuksia. Toivon, Otmar, että voit myös pitää tätä hyvän argumenttina. Kiitos. Kiitos, Sven. Ja, vielen Dank erstmal. Kiitoksia ja kiitos Otmar Karasille siitä työstä, jota hän on jo tehnyt aiemman mietinnön suhteen ja nyt myös tämän asian suhteen. Kiitokset myös komissiolle, että pohja on nyt olemassa. Kun ajattelee ihan kansalaisten näkökantaa, niin heidän kysymyksensä varmaan on, että miten ihmeessä tämä saattoi kestää näin pitkään. Luonnollisesti ongelmana on se, että kolme vuotta Lehmanin jälkeen meillä on Baselin sopimus, mutta mitä tulee täytäntöönpanoon niin Yhdysvalloissa kuin meilläkin, niin nämä äh, ongelmat ovat erittäin suuria. Tilanne on kiristynyt entisestään ja ihmiset ihmettelevät, äh, miksi ei ole tehty mitään. Meillä on kahtalainen ongelma. Tämä asia on hyvin monimutkainen, kokonaisuus on hyvin monimutkainen, eikä sitä kädenkäänteessä voida hoitaa. Eh, ei haluta huonoja sääntöjä. Ja Toisaalta täytyy todeta, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että pankkiviranomainen ei ole odottanut, vaan omine vaatimuksineen lähtenyt liikkeelle tiukempien standardien puolesta, koska tällä välin muualla ei ole kylliksi saatu aikaan. Peruskysymys minun mielestäni on seuraava. Yhtäältä ollaan täysin samaa mieltä oman pääoman vaatimuksen korottamisesta, mutta nyt kysymys onkin, että kuinka paljon tätä täytyy korottaa. Tästä varmasti yksityiskohdasta voidaan kistellä. Me olemme sitä mieltä, että nämä uudetkin pääomavaatimukset ovat liian alhaiset. Katsomme, että tämä ei luonnollisestikaan saa johtaa luotonannon vähentymiseen reaalitaloudessa ja omassa maassani olen voinut havaita, että ne luottolaitokset, jotka luotottavat reaalitaloutta itse asiassa, ovat huomattavasti vakavaraisempia kuin ne, jotka pyrkivät parantamaan tasettaan riskien kautta. Simon Johnson esimerkiksi tai järjestelmän riski, neuvoston johtaja Martin Helvig tai Saksan valtiovarainministeriön edustajat ovat vaatineet huomattavasti korkeampia oma pää omatasoja. Ja toisaalta on jännittävää nähdä, että ne maat, joihin riski on iskenyt, kuten Iso-Britannia ja Sveitsi ovat myös vaatineet näitä korkeampia oma, omia pääomia. Ja tästä nouseekin sitten toinen kysymys mieleen. Täytyy olla terveen skeptinen sisäisiä riskimalleja kohtaan. Kuinka varmasti eri instituutiot tunnistavat omia riskejään ja kuinka tehokkaasti valvonta ja viranomaisvalvonta toimivat. Joten täytyisikö kuitenkin olla tiukempi vaatimus pääoma-asteen tai velkaantumisasteen suhteen, sillä jos, me tällaisen, jos meillä ei ole tällaista velkavipua pankkijärjestelmässämme, niin sisäiset riskimallit ovat vaaranalaisia. Ja mehän olemme tästä kriisistä havainneet, että monia riskejä ei tunnistettu edes riskeinä. Yksi asia ovat juuri nämä valtion velkakirjat, joita vuosia sitten kukaan ei olisi niitä tunnistanut merkittäväksi riskiksi. Ja tämä on yksi syy siitä, miksi pääoma-astetta täytyy katsoa niin, että riskit, joita ei ensin tunnisteta, voidaan varmistaa tarpeeksi korkealla omalla pääomatasolla. Ja jos halutaan vieläkin vakaampaa pääoma-astetta, niin on huolehdittava siitä, että tämä ei käänny itseään vastaan niin, että todella reaalitalous ei saa luototusta. Mitä tulee äh, näihin erilaisiin malleihin, niin voimme varmasti kaikki olla yhtä mieltä siitä, että tällainen äh, yksi malli ei sovi kaikille. Meillä on vakavaraisuusdirektiivimme ja muut sääntömme, mutta tarvitaan muutakin ja on hyvä, että voimme katsoa koko kokonaisuutta. Hyvä, että meillä on kylliksi tätä varten aikaa. Siis kyseessä ovat paitsi pienet ja keskisuuret, myös erittäin suuret pankit, ja siksi haluaisin, että ne instituutiot, jotka ovat tarvinneet veronmaksajien apua toistuvasti, tulee myös tässä ottaa selvästi huomioon. Ja siksi mielestäni täytyy olla täysin selvää, että että pääomavaatimusten on oltava tiukemmat suurten pankkien kohdalla. Ja kun katsotaan sitten ää, äh, veronmaksajien tai valtioiden vastuuta, niin tässä mielestäni täytyy olla paljon tiukempi kuin mitä komissiolta olemme tähän mennessä kuulleet. Ja sitten asia, joka täytyy myös ottaa huomioon shadow banking, varjopankkitoiminta sellaiset instituutiot, jotka PK-yrityksiä luotottavat, niille ei voi olla mahdollisuutta toimia muiden oikeudellisten järjestelmien kautta. Esimerkiksi hedge-rahastojen suhteen emme saaneet sitovia pääomavaatimustandardeja. Tämä on yksi esimerkki. Ja minun mielestäni siksi shadow banking asia täytyy hoitaa tässä samassa ettei luoda kilpailun vääristymää. Eihän tiukempi pankkisääntely saa johtaa siihen, että ähm, huonommin säännellyt muut instituutiot hyötyvät. Sitten vielä suhteellisuudesta. Ei myöskään voi olla niin, että että meillä on täysin samat identtiset säännöt sellaisten pankkien suhteen, jotka huolehtivat tällaisesta tylsästä pankkitoiminnasta, boring banking, ja sitten sellaiset toisaalta, joilla on 50 erilaista toimintamallia. Me tarvitsemme näitä sääntöjä paitsi pieniä, myös suuria varten. Tiedän, että Otmar Karas varmasti tätä suhteellisuutta myös haluaa tarkastella. Ja samoin näiden eri eh, mallien suhteen meidän on oltava neutraaleja. Olen Burkhard Paltsin kanssa muuten myös samoilla linjoilla. Ja täytyy sanoa, että minua hermostuttaa hiukan eh, se, että nämä säännöt tulisi saada niin nopeasti voimaan ja samalla syntyy 150 eh, epäsuoraa oikeudellista päätöstä, jotka siirtyvät pankkiviranomaisen vastuulle. Ei, ei, ei tässä voida hoitaa asioita niin pikaisesti senkään takia, että pankkiviranomaisella ei ole henkilöstöä hoitamaan tätä kaikkea. Ja todella sitten on pankkeja, joilla ei ole paljon henkilöstöä ja joilla ei ole paljon resursseja, niin nämä pankit eivät varmastikaan pysy tässä kärryillä. Joten pelkään, että suurten pankkien äh, lobbit ovat kyllä tyytyväisiä ja pienet joutuvat pahoihin ongelmiin. Eli älkäämme pääomavaatimusten suhteen anna pankkien nyt pakottaa meitä nurkkaan. Ja muistakaamme ne liiketoimintamallit, joita todella tarvitaan. Niitä on tuettava ja niitä on suojeltava liiallisilta vaatimuksilta sekä ylisääntelyltä, mutta Samalla on huolehdittava siitä, että oikeat tahot kantavat kriisin seuraukset. Niin, tänään luin, että velka- ja rahoituskriisin osalta ne, jotka palvelevat yhteistä hyvää, niitä ei saa ajaa tosiaan nurkkaan yli sääntelyllä. Tässäpä tämä minulta, kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon. Kiitos. Halusin äh, todeta, että luotan aivan täysin esittelijämme herra Karasiin. Hän tulee varmasti löytämään tasapainoisen ratkaisun. Kolme asiaa huolettavat minua. Ensinnäkin meidän on oltava johdonmukaisia äh, näiden pääomavaatimusten suhteen. Toiseksi eh, sitten talouden tervehtyminen ja kolme, kolmanneksi katson, että tarvitaan eurooppalainen ratkaisu. Ensinnäkin tämä eh, kattava johdonmukaisuus. Meidän on eh, kiinnitettävä tiettyihin seikkoihin huomiota. Ensinnäkin Eurooppa on maailmanlaajuinen pankkialan johtaja. 25 prosenttia maailmanlaajuisesta luototuksesta menee eurooppalaisten pankkien kautta, joten meidän täytyy välttää nyt sitä, että että pankit siirtyvät pois Euroopasta tai siirtyvät kohti arvopaperimarkkinoita, koska luototus ei enää kannata. Meidän täytyy huolehtia tasapainoisesta lähestymistavasta. Yhdysvalloissa, mitä tulee vakavaraisuus direktiiviin, niin heillä on ehkä 20 tahoa, jotka tätä joutuvat täytäntöön panemaan, panemaan ja Euroopassa 8000, eli tässä puhutaan aivan eri mittakaavasta. Ja näin ollen meidän toimillamme on oltava suhteellisuutta, ettemme joudu heikompaan asemaan. Sitten tämä yritystoimintamalli, jos me tyypillisiä eurooppalaisia yrityksiä esimerkiksi, kun meillä on näitä vähemmistöosuuksia pankkitoiminnassamme enemmän kuin missään muualla maailmassa, niin meidän täytyy ymmärtää, että toimimme kuitenkin tasapuolisesti neutraalisesti. Tämä, ensi, to, tämä oli tämä ensimmäinen asia. Sitten äh, suhteellisuus. On hyvin tärkeää miettiä, miten nämä uudistukset saadaan aikaan niin, että ne samalla hyödyttävät äh, taloutta ja talouselämää. Äh, kyllä tästä kriisistä varmasti noustaan. Tämä on aihe, joka varmasti aihe, ansaitsee huomion. Ja sitten eurooppalainen ulottuvuus. Puhutaan täydellisestä harmonisoinnista. Minä olen sitä mieltä, että meidän on voitava luottaa Euroopan toimiin ja samalla meillä täytyy olla muita mahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden tilanteet ovat hyvin erilaisia ja jäsenvaltioiden riskit ovat hyvin erilaisia, joten vaatimukset voivat varmasti olla myös erilaisia. Ja voi olla, että jossain jäsenvaltiossa tilanne on aivan toinen myös valvonnan suhteen kuin toisessa. Eli tällaista suhteetonta taakkaa en halua kenellekään. Kiitos. Thank you. Elisa. Elisa. Kiitos Sharon. Minäkin haluaisin kiittää herra Karasia tekemästään työstä tällä alalla. Sanoisin myös, että suurin kohtaamamme haaste on niiden tavoitteiden tasapainottaminen, joita tavoittelemme. En halua toistaa sitä, mitä kollegat sanoivat, vaan keskittyisin kolmeen asiaan – Ensimmäinen liittyy tähän argumenttiin, jonka mukaan pankkien pääoma-asteen kohottaminen vähentäisi luotonantoa reaalitaloudelle. Meistä on tärkeää pitää mielessä eri maiden pankkirakenteen mallit, mikä auttaisi meitä ymmärtämään, mikä osuus pankki pankkien liikevaihdosta syntyy luotonannosta reaalitaloudelle. Ja voimme suhteuttaa tämän sitten siihen osaan niiden liikevaihtoehtoa, joka on spekulointia tai erilaisten rahoitusvälineiden liikkeelle laskemista. Jos meillä on data luotonannon osuudesta kunkin pankkien, pankin liikevaihdosta, niin voisi ajatella, että tämähän olisi helppo ongelma ratkaista, mutta tässä on pulmana se, että jos me, me joudumme kohtamaan kolikon toisen puoleen, jos pankit ottavat liikaa riskejä, jos ne tekevät liikaa tappioita ja ne joudutaan pelastamaan. tämä pelastusoperaation kustannukseksi on arvioitu nyt 4,6 triljoonaan euroon. Niin paljon veronmaksajien rahaa on jouduttu käyttämään pankkien pelastamiseksi. Ja tämä pelastamisprosessi ei ole vielä loppu. Tämä prosessi vie rahaa reaalitaloudelta. Eli meidän täytyy tarkastella mikä osa pankkien liikevaihdosta kohdistuu reaalitalouteen. Ja kuinka vahvoja pankkeja me voimme tämän seurauksena tavoitella. Toiseksi ei pidä unohtaa kriisin ja pankkikriisin hallinnan tavoitteita. Tämän ovat monet kollegat jo maininneet. Komission aloitetaan lykätty useamman kerran. Jossain määrin voimme ymmärtää tämän. Pitää kuitenkin muistaa, että viesti, joka tästä lähtee, on sellainen, että me etäännymme koko ajan eurooppalaisesta ratkaisusta pankkikriisiin. Euroopan kontekstissa – Ajatus eurooppalaisesta ratkaista karkaa käsistä. Ajatus eurooppalaisesta rahastosta pankkien pelastamiseksi on ollut tapetilla, mutta meiltä vaaditaan aitoja, syviä muutoksia, jos me pankkialla kunnolla haluamme hallinnoida. Koska pankkikriisi on asteittain syventynyt, on epäselvää, miten jäsenvaltioiden erilaisista ratkaisuyrityksistä voisi sukeutua yhteinen eurooppalainen ratkaisu. Tästä kriisistä näkyy, että jopa euron ydinmaat ovat, niilläkään ei ole käsitystä selkeästä ratkaisusta kriisiin. Eli meidän pitäisi löytää koordinoitu lähestymistapa pankkikriisiin tarttumiseksi. Muuten riskinä on, että valtiovelkakriisi johtaa tarttumatapauksen, se leviää. Mutta asia on niin, että valiokuntamme parlamentti kannatti minun mietinnössäni tietynlaista ratkaisua ja nyt me etäännymme sitä koko ajan. Meidän täytyy myös löytää tasapainoa erilaisten kansallisten lähestymistapojen kanssa ja erilaisten kansallisten bisnesmallien kanssa, mitä esimerkiksi tulee eläkerahastoihin. Tämä on avoin kysymys maassani. Myöskin vähemmistöomistajien osuus jossakin pankissa. Ne joutuvat maksamaan jossakin ei. Totta kai liikkumavaraa täytyy jättää, mutta liikkuvuuttakin taatessamme meidän täytyy pitää huolta siitä, että meillä täytyy olla yhteinen minimistandardi kynnys niin, että meillä olisi integroitu euroalue. Haluaisin palata myös siihen, mitä täällä on mainitettu. Ei pidä unohtaa varjopankkijärjestelmän roolia. Jos me säätelemme isoja pankkeja säädöstoisensa jälkeen, niin mitä sitten se tapahtuu on, että muunlaisia rahoitusrakenteita syntyy kuin sienien sateella ja systeeminen riski keskittyy noihin pienempiin rakenteisiin. Ja täytyy myös tarkastella tätä varjopankkimallia, tietääksemme missä mennään. Tämä ei merkitse, että meidän täytyy sitä vähemmän tiukkoja vaatimuksia tavallisten pankkien pääomittamiselle. Kiitos Sharon ja kiitos muille kollegoille. Thank you very much. Uh, Sylvie, you are... Paljon kiitoksia. Sylvie. Merci, Madame la Présidente. Um, je voudrais faire... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi pelkään, että tämän äh, tekstin suhteen, siis minä luotan, luotan täysin esittelijä, mutta mä pelkään, että kohtaamme tämän Sixpackin – dilemmaan, jossa me säätelemme tulevasta varten hetkellä, jolloin kaikki huomio menee nykykriisin hallintaan. Näen, että Hogak siellä nyökkii. Tämä on äärimmäisen vaikeaa ja vaarallista. On vaikea työskennellä oikealla tavalla, kun tulevaisuus on ennustamaton ja kukaan ei tiedä, miten parlamentti muodostuu. Olen pahoillani, kun minä joudun poistumaan täältä, kun journalistit keskittyvät Dexia pankin tapaukseen. Me keskustelemme säännöistä, jotka koskevat tilanteessa, jota emme tunne, ja joka voi, todennäköisesti on pahempi kuin nyt. Eli tsemppiä vaan Otmar, mutta tämä on peruskysymys. Nyt pyörii ehdotuksen esimerkiksi vakaus rahaston suhteen ja pankkien rahoittamisen suhteen, ja niin näitäkin pitää käsitellä rinnakkain. Eli se sanoi seuraavan asian, en puhu sitä pitkään, mutta omasta puolestani pelkään, että me lähipäivinä näemme äh, pankkialan eurooppalaisten markkinoiden tuhoutuvan. Ongelma ei ole siinä, että me emme ole tarpeeksi ovelia, mutta ehkä meillä olisi ollut pitänyt olla euro eurooppalaisempi näkemys niin Elisan ja Margajan mietinnön yhteydessä, mutta me näemme sen, että kansalliset hallitukset yksilöllisesti rahoittavat pankkeja siltä pohjalta, että niillä on pääkonttori tai perinteet tietyssä maassa, ja samalla ne murskaavat täysin rahoitusmarkkinat. Tämä on minun ongelmassa. Sanotaan, että Eballa ei ole paljon varoja, mutta tämä johtuu siitä, että me loimme sellaista pankkivalvontaa, tavallaan me loimme eh, kylläkin eurooppalaista valvontaa, mutta kansallinen valvonta toimii ihan omilla urallaan. Ja systemaattisesti kunkin maan ää, äh, pankkivalvojat sitten valvovat vain omaa pientä kasimaataan. Ja nyt meidän logiikkamme menee eurooppalaisia markkinoita vastaan. Haluaisin jättää ovet avoimeksi, mutta Pelkään, että parlamentilla on, on, on todella suuri vastuu. Tämä on yksi harvoista paikoista, ehkä komission lisäksi, jos yritetään ajatella eurooppalaisesti. Kuulin Antolinia, mutta onhan se ihan kiva ajatella, että totta kai pitää olla neutraalia suhteessa kansallisen tason. Kyllä, minä tätä visiota kunnioitan, mutta on sellainen hetki koittaa, jos me annamme etusijan Mart etusijan kansallisille markkinoille, jotka ovat kunnioitettavia, mutta jotka eivät ikuisesti voi toimia. Vai lipotammeko me pienten organisaation puolesta vai ajattelemmeko eurooppalaisia markkinoita? Oikein paljon kiitoksia. Ihan pian Otmar saa puheenvuoron jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, mutta muutama puheenjohtajan kommentti kuitenkin, jotka haluaisin nyt esittää muutamien esitettyjen puheenvuorojen jälkeen. Kyllä me elämme vaarallisia aikoja tällä hetkellä ja varmasti on välttämätöntä pyrkiä vakauttamaan markkinoita ja nämä toimet eivät aina sovi tavalliseen toimintamallimme, mutta meidän pitää nyt siivota vähän jälkeä ja katsoa miten asiat voidaan oikaista. Ministereille epävirallisessa ECOFIN kokouksessa Puualassa, josta raportoin eilenkin, sanoin, että parlamentti oli halunnut kirisiä ratkaisuja osaksi tätä pakettia ja että oli valitettavaa, että näin ei toimittu. Vaikka kaikkia meidän ajatuksia ei olisi otettu huomioon hyväksytty, niin meillä olisi ollut nyt jotain paikallaan – ja se olisi auttanut nykytilanteessa. Muistuttaisin jäseniä myös siitä, että meillä on muuta lainsäädäntöä luvassa ja sen kautta puututaan vähän tähän varjopankkijärjestelmäongelmaan. Esimerkiksi asetus, joka liittyisi rastoihin, jotka toimivat markkinoilla. Ja tässä on ajateltava suhteellisuutta – tiettyjä erityispiirteitä ja katsoa järjestelmää sektorina. Kyse ei ole varsinaisista pankeista, jotka toteuttavat kaikkea paikkitoimintaa. Meidän on siis muistettava toiset laitokset. Me haluamme totta kai kaikkea tuota hyvää näistä säännöistä näihinkin laitoksiin ja pyrkiä haittapuolista eroon, mutta ehkä ei ole mahdollista – ottaa kaikkia vielä tämän lainsäädännön piiriin, kun meillä on vielä muuta lainsäädäntötyötä luvassa. Otmar, haluatko käyttää puheenvuoron vastataksesi tai esittää ehkä vain muutaman loppu, loppuhuomion? No ensiksi haluaisin todella kiittää näistä hyvin moninaisista reaktioista ja puheenvuoroista. Joka ikinen puheenvuoro osoitti miten vakavasti tämä valiokunta ja miten herkästi tämä valiokunta tätä aihetta käsittelee. Kiitän myös luottamuksen osoituksista ja voidakseni olla tämän luottamuksen arvoinen todella tarvitsen teidän kaikkien tuen. Ja toivon todella, että tämä avoin vuoropuhelu jatkuu. Monet puhuivat eh, tasapainosta. Sitä me kaikki todella toivomme. Mutta tasapainoinen asian käsittely ei tarkoita sitä, että joka ikinen toive voidaan toteuttaa. Se, että joka ikinen kansallinen erityisetu tai henkilökohtainen erityisetu otettaisiin huomioon, ei suinkaan tarkoita tasapuolisuutta ja tasapainoisuutta. Ja näin ollen meidän on nyt ensin todella sovittava tavoitteestamme ja tämän jälkeen voimme katsoa, mitä on tehtävä, jotta tavoitteeseen voidaan päästä. Ja Silvi Goulart puhui juuri sisämarkkinoiden vahvistamisesta. Onko se tavoite? Kyllä. Mielestäni kyse on nyt sisämarkkinoiden toiminnasta eikä kansallisista rahoitusruiskeista. voidaanko tällä direktiivillä tai asetuksella, kun nyt tässä direktiivissä kyse on omasta pääomasta, Tässä on kyse omasta pääomasta sekä likviditeetistä eikä tässä nyt välttämättä jouduta siihen, että luoto, luoton anto joutuisi jotenkin ongelmiin. Meidän on luonnollisesti vähennettävä, mahdollisimman pitkälti rajo- rajoitettava luoton annon vähentymisen vaaraa. Monet puhuivat täällä oman pää, oman prosenttimääristä. Onko tässä nyt todella kyse jostain prosenteista vai onko täällä ehkä pikemminkin kyse siitä, että mitä pidetään omana pääomana? Eli kyse on myös oman pääoman määrittelemisestä. Ja tästä syystä perusperiaatteena on oltava oikeudellisen neutraaliuden. Tällä hetkellä tilanne on se, että yritykset ja konsernit toteavat, että sääntöehdotus tällaisenaan voisi johtaa siihen, että niiden omasta pääomasta häviää uusien sääntöjen, uusien määritelmien vuoksi jopa kolmannes, ennen kuin ne ovat euroakaan, eurollakaan korottaneet, lisänneet omaa omaansa, Joten hyvin olennainen kysymys tässä on riskien arviointi eikä vain keskusteleminen prosenteista. Meidän on katsottava tätä sisältöä, substanssia. Tietenkin halutaan joustavuutta, toki, mutta joustavuus voi johtaa kilpailun vääristymiseen – tällä hetkellä puhutaan pääomapuskureista. Ja tämä tilanne johtaa siihen, että tällä hetkellä niin kansalliset viranomaiset yrityksen koti maassa sen ulkomaatoiminnan vuoksi vaativat korotettua omaa pääomaa ja samaa vaativat myös tämän toisen toimintamaan valvontaviranomaiset, joten tämähän voi johtaa kilpailun vääristymiseen. Joten joustavuutta kyllä, mutta missä menee väli, raja joustavuuden sekä kilpailun vääristymisen välillä? Tätä meidän on katsottava hyvin, hyvin huolellisesti. Kyse ei ole yksin oman määritelmästä tai käsitteestä, jonka kaikki voimme hyväksyä. Tietenkin kaikki haluamme joustavuutta käsitteenä, kyllä, mutta meidän on katsottava, mitä tämä joustavuus konkreettisesti merkitsee eri toimien taholta. Ja sitten mitä tulee pankkiviranomaiseen, kyllä, tukea tarvitaan, Marjo Naava, tapasi monet meistä, monet olivat paikalla, monien avustajat olivat paikalla. Kävimme erittäin hyvän keskustelun ja kyllä komissiolle on hyvin selvää, että pankkiviranomaisen on saatava lisää henkilöstöä, muutenhan se ei uusia tehtäviään voi hoitaa. Ja tämä asia on hoidettava välittömästi, koska muutenhan meillä on aikamoinen kuilu näiden eri keskustelujen välillä, joita käymme oma ehdotuksemme sekä pankkiviranomaisen liittyvä ehdotus sen uusista vastuista, niin emme saa ajallisesti emmekä sisällöllisesti antaa näiden kahden keskustelun loitota toisistaan. Meidän on katsottava poliittisesti, mitä nämä 153 tehtävää ovat ja miten ne hoidetaan Miten niistä huolehditaan direktiivissä tai asetuksessa? Meidän on käytävä näitä keskusteluja pankkiviranomaisen sekä valiokunnan välillä. Näiden keskustelujen on käytävä rinnakkain ja meidän on huolehdittava niin rahoituksesta kuin henkilöstöstäkin pankkiviranomaisen kohdalla ja tietenkin tämän yritämme muistaa. Ja toivon, että tässä hengessä tätä työtä teemme. Ja samalla tietenkin puhutaan eriyttämisestä ja syventämisestä. Ja me voimme tätä omaa työtämme tehdä täällä myös kahden välisesti. Me varmasti äh, herätämme paljon toivoa, kun puhumme joustavuudesta ja puhumme eriyttämisestä, mutta meidän täytyy olla hyvin selviä sen suhteen, mitä eroa meidän ehdotuksemme ja komission ehdotuksen välillä on, sillä meidän ehdotuksemme pohjalla taustalla on komission ehdotus ja sen komission ehdotuksen taustalla ja pohjana taas Baselin sopimus. Kyseessä on syventäminen ja parantaminen. Ja tämän taustalla on tietenkin G20. Me toimimme tässä eri tasoilla. Eri tasot ovat sitoutuneet tähän työhön ja meidän täytyy tietenkin katsoa, kuinka paljon meillä on pelivaraa omaa tehtävää, omaa alamme hoitaessamme. Tietenkin komission ehdotus on tässä meidän työmme pohjana, mutta mitä sitten tulee meidän vaatimustemme täytäntöönpanoon ja tietenkin muistaen esimerkiksi Yhdysvallat ja kansainvälinen kilpailutilanne, niin meidän täytyy ottaa osaksi suosituksiamme tietenkin kansainväliset sopimukset ja Basel kolmonen. Todella kiitoksia tästä keskustelusta ja toivon, että äänestykseen asti tämä luottamus valiokunnassa säilyy. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Meillä on tarkistusten jättämisen määräaika ei vaan mietintö luonnosta käsitellään 23. tammikuuta. Luotamme siihen, että Otmar jo tekee työtä tässä, joten tarkistusten määräajaksi ehdotetaan helmikuun 27. 20. päivä maaliskuuta keskustellaan, 25. päivä äänestys valiokunnassa ja kesäkuun ykköstäykkäriin. Tämä on aikataulu tällä hetkellä. Meillä on kuulemisia ja muita tapahtumia, joista saadaan lisäpanosta ennen kuin tuo mietintöluonnos saadaan. So the next item, which is... Sitten seuraava esityslistan kohta. Mikään se olikaan kohta yhdeksän. Yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevat EUn valtion tukisäännöt ja niiden uudistukset. Jos täällä jotkut jäsenet haluavat poistua, niin ehkä pidämme ihan hetken tauon, niin ettei esittelijän tarvitse edustaja Simon korottaa ääntään. Jos te, jotka lähdette, voisitte lähteä nopeasti ja hiljaa. So those, those leaving, please hurry up. We would... Pyytäisin todella täältä poistuvia poistumaan nopeasti, kun haluamme jatkaa esityslistan käsittelyä. Right. I'm going to ask those who are... Pyytäisin nyt niitä, jotka osallistuvat tämän kokouksen istutumaan uudestaan. Then I can judge who's here and who's... Ja sitten pystyn näkemään, että kuka aikoo osallistua ja ketkä ovat lähdössä. Okay, is everybody who's departing departed? No niin, ovatko kaikki lähteneet, jotka aikovat lähteä? No niin, hyvä. Nyt annan puheenvuoron Petra Simonille. Meidän on tarkoitus käsitellä tänään tarkistuksia. Petra. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kollegat, kiitokset ensinnäkin siitä, että rakentavassa hengessä on tehty paljon tarkistuksia. Varmasti monilta osin voimme saada aikaan kompromisseja. Tämän päivän keskustelussa pitäisi ehkä pyrkiä selvittämään muutamia ristiriitaisia kysymyksiä, joita on käynyt ilmi tarkistuksesta. Ehkä voimme yhdessä katsoa näitä vähän tarkemmin. Haluaisin erityisesti keskittää kolmeen kohtaan. Kohta 14, oikeudelliset puitteet. Ja sitten alakohtaiset minimisäännöt ja sitten aina kiistainen kysymys, tehokkuuskysymys. Siitä on kiistetty paljon viime kuukausina. Kuten tiedätte, komission uudistusehdotus on olemassa. Se koskee valtion tukisääntöjä yleishyödyllisiä palveluja palvelun yhteydessä. Ja nyt voimme puhua siis komission tekstin pohjalta. Ensin kohdalta neljä, kohdasta 14 oikeudellisista puitteista – on selvää, että kaikki eivät halunneet tukea ajatustani horisontaalisesta lähestymistavasta yleisyödysten palveluiden osalta. Viime vuosien keskustelut, mutta myöskin keskustelut, joita viime viikkoina on käyty valiokunnassa, ovat tämän osoittaneet. Haluaisin kuitenkin vielä kerran painottaa sitä, että meille sosiaalidemokraateille ei ole nyt tärkeää se, että artikla 14 pohjalta työstetään valtion Meille ja ryhmälleni ja minulle on tärkeää huolehtia siitä, että yleishyödyllisille taloudellisille palveluille saadaan säännöt artiklan 14 mukaan, että saadaan enemmän oikeusvarmuutta. Nyt komissio puhuu selkeämmin yrittäjistä, yritystoiminnasta, menetelmistä ja myös tuomioista, kuten Altmark-tuomioista. Joten kysyisin varjoesittelijöiltä ja muilta Ekon kollegoilta, oletteko sitä mieltä, että nyt lisäselvitys, jota komissiolta on saatu, on riittävä, kun ajatellaan oikeusvarmuutta? Minä ajattelisin, että kannat Altmark-päätöksen liittyen esimerkiksi ovat sellaiset, että jos ensimmäisen kolmen kriteerin osalta ei toiminta, niin sitten ei voida enää auttaa. Mielestäni näiden sääntöjen kautta syntynyt enemmän epävarmuutta sekaannusta kuin lisäsi selvyyttä. Lisäksi komission jäsen Almunia perjantaisessa konferenssissa puhui laadullisista puitteista ja myöskin artikla 14 uudistamisesta, laajentamisesta ja myöskin pöytäkirjasta 16. Jos ajatellaan tätä taustaa, hyvät kollegat, eikö nyt ole jo korkea aika keskustella ilman ideologiaa nyt tästä kohdasta 14? Eikö tässä pitäisi käyttää nyt mahdollisuutta hyväksen ennen kuin komission tulkinta tulee siihen, että me toisimme meidän kantamme julki Euroopan parlamentin kannan? Toinen seikka, jonka haluaisin ottaa nyt sääntöön, on tiettyjen alojen minimisäännöt. Yleiset minimisäännöt ovat edelleen voimassa vuonna 2013 niitä työstetään uudestaan. Minun ehdotukseni, joka käy ilmi tästä mietinnöstä, on se, että Lisäksi otettaisiin kaksi eri alakohtaista minimisäännöstä kunnille, jotka koonsa takia omavat pienen hallinnon ja joiden osalta on vaikea pitää kiinni valtiotukisäännöistä, erityisesti ottaen huomioon sitä, että nämä paikallisviranomaisten yleishyödylliset taloudelliset palvelut useimmiten eivät mitenkään uhkaa sisämarkkinoita. Toisaalta Yleisyödylliset sosiaalipalvelut, jotka useinkaan eivät uhkaa vaikuttaa kilpailusuhteisiin jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten pienien kuntien erityisminimisäännöt ensin. Komission ehdotuksessa on nyt pienille kunnille tällainen ehdotus, että jos on vähemmän kuin 150 000 euroa vuodessa tai alle 10 000 000 asukasta tai riittävän pieni yritys. No, monista tarkistuksista olen nähnyt, että nyt ei haluta puuttua suurempiin kuntiin. Haluaisin viitata lyhyesti kolmeen seikkaan. Minun ajatukseni oli erityisesti pienten kuntien osalta se, että hallinnollinen taakka olisi pieni, koska tämän maksun suuruuden pohjalta voidaan tehdä eri säännöt. 10 000 asukasta. Tämä kattaisi puolet kaikista EUn kunnista komission ehdotuksen mukaan. Ja komission jäsen Almunia on selkeästi myös osoittanut sen, että ihan viime hetkellä vielä lähdetään tekemään muutoksia tässä yhteydessä. Näiden kantojen huomioon ottaminen on tärkeää. On tärkeää avoimesti puhua näistä kriteereistä, kun ajatellaan komission nyt käsillä olevaa asiakirjaa. Erityisesti voitaisiin viitata – kollega Ogonin ehdotuksen. Hän ei valitettavasti ole täällä, mutta että tuo viitearvo laskettaisiin kolmen vuoden pohjalta. Toiseksi erityis- ja minimissäännöt sosiaalipalveluille. Näistä tarkistuksista päättelisin, että esittäjät ovat samaa mieltä pitkälti minun kanssani. Komissio ei valitettavasti ole esittänyt erityisiä vähimmäissääntöjä sosiaalipalveluiden osalta, vaan tällaisia tasauskorvauksia yleishyödyllisille taloudellisille palveluille, että esimerkiksi vapautetaan tietyistä säännöistä, jotka liittyvät ilmoittautumisvelvollisuuteen sairaaloiden ja sosiaalisen asuntotuotannon osalta. Tässä mietinnössä pitää selkeästi osoittaa, että tämä hiukan kyllä helpottaa tilannetta, mutta ei ole mitenkään riittävä ehdotus. Viimeisenä kohtana, kuten sanoin, tehokkuuskysymys. Komission luonnoksessa Puhutaan eu valtion tukipuitteista ja tasausmaksuista. Ja kun puhutaan yleishyödyllisistä palveluista, niin jäsenvaltioiden olisi kannustettava tehokkuuteen, jotta komissio voisi nähdä, että nämä tasausmaksut ovat EU-sääntöjen mukauksia. Nykytaloustilanteessa jäsenvaltioissa tällaiset kannustimet ovat varmasti tervetulleita, mutta toistaisin asian, jonka olen kahdesti jo sanonut tämän menettelyn aikana täällä valiokunnassa, että EUn kilpailusäännöissä ei ole minkäänlaista oikeusperustaa tällaiseksi komission toiminnaksi minun käsitäkseni mukaan. Tarkistuksista tulkitsen, että laatu- ja tehokkuuskysymykset ovat jäsenvaltioiden käsissä. Jos sitä ei EUn tasolla voida paremmin säätää, niin olen kanssanne ihan samaa mieltä. Muuten tällaiset tehokkuusaspektien kysymykset pitäisi tulla lainsäädäntöön kokonaan mukaan. Artiklan 14 luomat mahdollisuudet mahdollistaisivat sen, että viitataan yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin. Lisäksi pitäisi viitata näisyysperiaatteeseen, joka on kaikille yhtä tärkeä samoin kuin EU-sopimusten säännöt. Jotta me emme nyt luopuisi omasta vaikutusmahdollisuudestamme, meidän pitäisi työstää tiukkaa kantaa komission suuntaan. On mukava lähteä nyt keskustelemaan tarkistuksista ja kuulla kantojanne esittämiin kysymyksiin. Toivon, että tämä mietintö saadaan monien rakentavien kompromissien jälkeen menestyksekkääseen päätökseen. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Nyt varjoesittelijät ja sitten muut puhujat. Vesa ja Sofia Kanin paikalla ja sitten Sofi Inetfeldt. Pascal Kaffer ja Gunnar Högmark. Ja Peter Skinner. Onko täällä ESRn tai Kuen edustajia? Ei. Sari. Kiitos Sharon varjoesittelijämme pyysi anteeksi, että hän ei pääse paikalle, koska Envi-valiokunnassa on tärkeä äh, äänestys. Esitän siis EPP-ryhmän kannattajalle. EPP on tämän uudistuksen ytimen kanssa samaa mieltä, joka pitäisi olla tai on yksinkertaistaminen, koska yksinkertaistaminen on välttämätöntä. Kuten me tiedämme, äh, mietinnön laatimisen jälkeen ja tarkistusten jälkeen komissio on julkaissut uuden projektinsa – kaksi tiedonantoja, neljä tekstiä ja, ja yksi poikkeuksiin liittyvä päätös siksi de minimis asetus ja ongelma on menettelytavallinen. Otammeko me nämä uudet tekstit me jotenkin huomioon? Ja tämä on minun kysymykseni esittelijälle. Ehkä me kompromissitekstissä voisimme käsitellä noitakin näitä uusia ideoita. Kysymys tästä tekstistä on, johtavatko nämä uudet päätökset yksinkertaistamiseen? viivaisen kolme asiaa. Asia. Ensinnäkin käsitteiden selkeyttäminen, sitten de minimis asetus ja sitten poikkeuksia koskeva päätös. Jotain käsitteiden yksinkertaistamista tarvitaan. Pidämme tervetulleen, että komissio selkeyttää ja päivittää useampia asioita, Otetaan huomioon EU-tuomioistuimen tapausoikeutta, mutta on vielä käsitteitä, jotka selkeyttämistä kaipaavat. Mitä komissio tarkoittaa aidoilla, aidoilla yleisöllisillä palveluilla. Tämä aitosanan selvittäminen tarvitaan. Ja, ja, ja tiedonannon sivulla 78 äh, olevaa tekstiä me emme varmasti ymmärrä. Me tarvitsemme selkeyttämistä, jos me poliitikot emme ymmärrä tätä tekstiä mietityttää, miten ihmiset pärjäävät kunnissa komission tekstien kanssa. Sitten miten minimisasetus. Meistä on tervetullutta, että komissio nostaa de minimis kynnystä niin, että poissuljetaan paikallistaso, joka ei vaikuta EU-kauppaan. Mutta meistä tämä 10 000 asukkaan raja ei ole oikea kuntien koko vaihtelee runsaasti jäsenmaasta toiseen. No, tämä haittaa kuntien välistä yhteistyötä, jota kuitenkin tarvitaan hyvän hallinnon ja mittakaavaetujen saavuttamiseksi. Ää, julkisen tuen määrä on aina oikea tavoite ja tämän Okunin tarkistuksen tavoite. Ja meidän pitäisi paikastasolla arvioida yksinkertaisesti näyttöä. Sitten poikkeukset. Tässäkin tarvitaan yksinkertaistamista, mutta se ei saa tapahtua seurattavuuden kustannuksella. Me haluamme selkeää, täsmällistä, julkista mandaat, julkisen mandaatin puolesta – jäsenvaltiolla pitäisi olla oikeus korjata mahdollista ylikompensointia. Ja tiedon liittyen ää, olennaisiin sosiaalisiin tarpeisiin, mutta meidän täytyy rohkaista oikeusvarmuuteen. Ja siihen, että jäsenvaltiolla ja komissiolla ei ole näistä olennaisista sosiaalista tarpeista eri käsitystä. Eli Yhteenvetona tämä uusi paketti johtaa parannuksiin, mutta selkeytettävä vielä on. Ja toivottavasti kompromissitarkistukset Tarvitset mahdollisuuden tähän. Muistuttaisimme myös komissiota, että komissio on tämä kilpailu, auktoriteetti, mutta Euroopan parlamentin että täytyy kuulla palveluissa, jotka ovat niin lähellä kansalaisten päivittäistä elämää. Intfeld. Oikein paljon kiitoksia, Sofi Netfeld. Yes, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen kuullessani, että esittelijä haluaa käydä tätä keskustelua vailla ideologioita. Tähänhän me olemme pyrkineet jo vuosien ajan, sillä jos sopimusta tai sopimuksen kaikkia relevantteja artikloita katsoo, ne ovat hyvin neutraaleja. Ne eivät suosi mitään mallia enempää kuin toista, kun jäsenvaltiot julkisia palveluja rahoittavat kansalaistensa toiveiden mukaisesti. Ja näinhän asian tulisikin olla. Katson myös, että komissio tähän asti on ollut hyvin varovainen ja neutraali lähestymistavassaan. Ei ole pohjannut lähestymistapansa mihinkään ideologiaan. Komission sen Almunia aivan ilmeisesti pyrkii tekemään hyvin räätälöityjä, kohdistettuja ehdotuksia. Eli oikean suuntaan ollaan menossa. Ja jos nyt puhutaan näistä erilaisista poikkeuksista, de minimissäännöistä ja niin edelleen, niin tässä sitten ehkä mennään pikemminkin ideologian puolelle, koska tällaiset geneeriset toimet on perusteltavaa kaikkien niiden tapausten suhteen, jotka ne kattavat. Ja minulla on kyllä tämän suhteen suuria kysymysmerkkejä mielessäni. Kun olemme puhuneet esimerkiksi asiasta vuonna 2005, Euroopan parlamentti päätti omasta kannastaan ja komissio oli näiden äh, kattavien säännösten, sääntöjensä suhteen vielä huomattavasti avokätisempi ja näitä toimia laajennettiin äh, eikä vaadittu yksityiskohtaisia selvityksiä. Haluaisin itse tarkistusteni kautta tehdä ehdotuksia ensinnäkin, mitä tulee lainsäädäntöpuitteeseen Euroopan parlamentti ei ole koskaan saanut enemmistöä tämän taakse ja minun, minun ryhmäni ei aio kääntää kelkkaansa nytkään. Me haluamme yksinkertaistamista, sitä toki tuemme, mutta jos me nyt hyväksymme sen, että jäsenvaltiot itse päättävät, miten julkiset palvelut järjestetään ja rahoitetaan, niin sittenhän minkäännäköistä lainsäädäntökehystä ei tarvita. Toinen asia, de minimis sääntö. Olemme hyvin varovaisia tämän suhteen. Olemme kyllä tavoitteesta samaa mieltä. Haluamme yksinkertaistamista ja turhan byrokratian purkamista, mutta meidän on oltava kriteerien suhteen hyvin huolellisia. Ajatellaan nyt vaikkapa kuntien kokoa, se voisi olla yleinen kriteeri, kuulostaa helpolta ja yksinkertaiselta, mutta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, minkälaiset vaikutukset voisivat olla. Ja sitten vielä lopuksi. Tässä on eri, mietinnössä on erityinen viittaus Alankomaiden asuntoyhtiöihin. Ja minä aina vastustan kyllä sellaista, että joku tietty jäsenvaltio nostetaan esiin. Olen kovin kriittinen oman kotimaani asuntotilanteen suhteen, mutta tämä viittaus on mielestäni aivan virheellinen, koska siinä väitetään, että komissio olisi jotenkin päättänyt sitä, että asuntoyhtiöt eivät voi saada valtion tukea, niin tämä on täysin virheellinen väite. Ja jos täällä tehdään minkäännäköisiä viittauksia Alankomaiden sosiaali- ja asuntotilanteeseen, niin nämä viittaukset on sitten tehtävä faktoihin perustuen eikä virheellisiin väittämiin perustuen. Mutta muuten olen kyllä oikein tyytyväinen tekstiluonnoksen. Kiitos paljon, Pascal. <coughs> Minulla on yhä ilo muistuttaa teille siitä, että me keskustelemme tästä valtionapulainsäädännöstä, vaikka parin päivän sisällä valtiot, julkiset viranomaiset tulevat tarjoamaan pankkisektorille taas 10 miljardia euroja ilmatta saattaa mitään suurempaa ongelmaa Euroopan komissiossa kilpailuvääristymisen suhteen. Tässä on massiivinen poikkeus lupa. Minusta on aika paradoksaalista, että me käymme de minimis kynnyksiä kun kysymys on muutamasta sadasta tuhannesta eurosta, kun julkinen pääomittaminen sallitaan sellaisessa summissa rahoitusalalle. Pitäisi pikkasen energiaa käyttää pankkisektorin kilpailun vääristämiseen, eikä sitä tälle julkiselle sektorille. Ollaan samalla linjalla Peter Simosen kanssa ja meillä on samat kysymykset EPP-kollegalle. Peter on alkanut vastata niihin. Miten integroida komission uudet tekstit tarkistukseen? Eli komission teksti on tullut sen jälkeen, kun tarkistukset on voitu tehdä. Eli minkälaista työtapaa ehdotat niin, että mahdollisimman älykkäästi pääsisimme eteenpäin? Ja tällainen komission edustaja. miten se aikoo ottaa huomioon parlamentin kannan oman työhönsä. Tiedämme, että jokaisella on aikatauluvaatimuksensa, mutta, mutta sitä komissio virallisesti ehdottaa tekstiä tarkistusten jättämisaikataulun jälkeen. Ei helpota keskustelu kahden toimielimen välillä. Ja, ja parlamentti voi vaan katsoa sitä syrjä katseella. Joten haluaisin, että komissio vastaisi siihen, miten se nyt oikein aikoo ottaa parlamentin kannan huomioon lähiviikkoina. Koska pakettiin uudistamisprosessihan on loppumaisilla. Et 10 000 asukkaan kynnyksen suhteen olen, kuten muutkin kollegat ovat sanoneet, en ole varma, onko tämä nyt niin relevantti kynnys. Asun parisen alueella kaikki kaupungit, esikaupungit, myös huono-osaiset kaupungin osat, ne ovat yli 10 000 asiakkaan kuntia. Jos palveluita tarvitaan jollain erittäin huonoisella alueella, ja, ja, mikä yksityinen toimija ikinä haluaisi siellä toimia, onko siellä 10 000 asukkaan kynnys relevantti ei. No, täällä ei ole mitään relevanssia yhteisen sisäisen kaupan suhteen. Sitten turvallisuus ja artikla 14. Minusta on hyvä, että EPP miettisi asiaa ei ideologisesti, vaan, vaan muuten ää, artikla 14 oikeusvarmuuden kannalta. EPPn edustaja sanoi, että te jaatte meidän tahtomme selkeyttää käsitteitä. No, kuitenkin lähetys periaatteessa kunnioita, kunnioittain. Tässä on tasapainoa löydettävissä. Meillä on sama idea tässä. Me olemme sitä mieltä, että subsidiariteettiperiaatetta voi noudattaa vain niissä puitteissa, jos operaattoreille tarjotaan oikeusvarmuus. Demokraattisessa yhteiskunnassa emme voi ajatella, että tällainen käsite te määrittely, mikä voisi olla yleisöllistä ja ei demokratiassa. Tämä täytyy syntyä keskustelussa, jossa parlamentti on mukana. Olipa sisältö, mikä tahansa, mistä me nyt sitten sovimmekaan. Minusta substantiaalisesti komission kanta on ehkä kauempana, kuin, ei, lähempänä kuin sitä, mitä minä haluan, kuin mitä parlamentista tulee. Mutta poliittisesti 14 artikla ei ole minua, minulle tuota parasta tulosta, mutta poliittisesti parlamenttia täytyy kuunnella. Näin tärkeitä käsitteitä täytyy selkeyttää. Nämä ovat niin tärkeitä asioita päivittäiselle elämällemme. Ei mitenkään kiistä komission demokraattista legitimiteettiä, mutta se ei riitä kuitenkaan siihen, että se yksin tekisi tällaisia päätöksiä. Simosilla ja ehkä komissillakin kysymys sitten lopuksi poikkeuksen suhteen. Komissiolla on lista. Emmekä mä tiedä, onko tämä lista kattava. En ole varma, onko kielenkäyttö englanninkielisessä listassa sama kuin ranskankielisessä. Ja tämä on ehkä tärkeää. Onko tämä kattava poikkeuslista vai ei, se on tärkeää. Peter voisi selittää visiomme poikkeuksista. Vois, jätetäänkö tie muille sektoreille auki tässä vai onko kaikki löyty lukkoon? Kyllä. Kiitos paljon Gunnar. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Minusta tässä on kyse tasapainottelusta, totta kai. Yksi tasapainotekijä on tärkeä tässä. Sisämarkkinoiden avoimuus ja subsidiariteetti. Erilaiset tilanteet Euroopan talouksissa ehkä voitaisiin ottaa myös huomioon, kun puhutaan yleishyödyllisistä taloudellisista palveluista, jotka kattavat suuren osan Euroopan taloutta. Ja me kaikki tiedämme, että yksi suurista ongelmista tämän päivän Euroopassa, kun puhutaan velkakriisistä, on juuri se, että talouskasvua puuttuu. Ja kaikki tiedämme, että osa ongelmista syntyvät siitä, että ei ole avattu sisämarkkinoita uusille palveluille. Ja on puhuttu metaforista, jotka liittyvät televiestintäyrityksiin. En nyt halua puhua siitä enemmän, mutta useimmat ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, että asiat ovat olleet kyllä paranemaan päin sen jälkeen, kun televiestintäalalla on syntynyt kilpailu ja on mahdollistettu kuluttajille – valinnat. Monilla muilla aloilla tämä olisi myös tärkeää, ja mitä lähempänä palvelu on yksittäistä kansalaista, sitä tärkeämpää on, että palvelu on mahdollisimman korkealaatuista ja että sitä tarjotaan mahdollisimman tehokkaasti. Päinvastainen tilanne ei ole puolustettavissa. Meillä on tasapainoa sisämarkkinoiden ja subsidiariteetin välillä. Se on tärkeää, siksi ei pitäisi esittää tällaista horisontaalista lainsäädäntöä. Uskoakseni voimme totta kai saada lisää selvyyden kautta aikaan enemmän, mutta muistetaan kuitenkin, mitä tässä pitäisi selkeästi sanoa. Nimittäin, että kun yleisyödyllisistä taloudellisista palveluista puhutaan, niin tämä ei ole mikään tekosyy sille, ettei sallita minkäänlaista kilpailua tai puolustetaan monopolia. Koska tärkeä tasapaino on saatava aikaan. Ja toivoisin, että esittelijä, kun kompromisseihin pyritään, pitää mielessä sen, että tärkeää on nähdä julkise, että se, että rahoitetaan palveluita julkisesti, vai annetaan toko tämä toiminta yhteisölle. Usein raha, jota rahoitetaan, menee siihen, että tuetaan julkisia yksikköjä kuin itse palveluita. Siis ilman, että tiedetään kovin, tiedän nyt kovin paljon Alankomaiden sosiaalisesta asuntotuotannosta, tiedän kyllä vähän siitä, miten se toimii Ruotsissa ja mielestäni on paljon tärkeämpää rahoittaa nyt ihmisten asuntoja riippumatta siitä, missä ihmiset asuvat. Ei ainoastaan puhua siis sosiaalisesta asuntotuotannosta, koska tärkeää on se, että tuetaan juuri kansalaisia, eikä erilaisia yrityksiä. Ja jos tätä linjaa nyt noudatetaan, tai jos tätä linjaa ei tiukkaan noudateta, niin vain suurempia ongelmia. Silloin ei ajateta kuluttajia ja kansalaisia, vaan ajatetaan tällaisia yritysryhmiä, jotka eivät nyt aina ole niin palvelualttiita tai ihan niin tehokkaita kuin niiden pitäisi olla. Tai ehkä vielä tärkeämpää on sanoa, että ne eivät mahdollista kasvua, jonka tiedämme olevan valtavan tärkeä ennaltaehto näiden palveluiden kehittymiselle. Kaiken kaikkiaan siis pyytäisin esittelijää, kun hän etenee tässä työssään ja pyrkii saman aikaan kompromissia. Pyytäisin, että hän ei ajaisi tätä asiaa kovin ideologisesti. Hän sanoi, että näin ei tule käymään, mutta pyytäisin muistamaan, että Ideologia tässä ei tarkoittaisi sitä, että tuetaan entisen rakennelmia, vaan tuetaan tulevia palveluita kansalaisille ja kuluttajille. Tämä on tärkeä ero. Ja tässä erossa on mukana myös se ajatus, että hyväksytään se, että jäsenvaltiot ovat valinneet itselleen omat mallit hyvinvoinnin luomiseksi, mutta näin ei saisi puoltaa tehottomuutta, monopoleja. Meidän pitäisi ennen kaikkea tukea yhä parempia palveluita. Kiitos. Kiitos paljon. Peter. I like to think that the rapporteur has certainly... Esittelijä on mielestäni ollut hyvin tasapainoinen lähestymistavassa. Niin mielestäni on hyvä, että Peter Simon on esittelijämme. Hänen taustansa tuntien hän todella arvostaa erilaisia näkökohtia ja arvoja. Tässä ei haluta nyt lähteä ideologiseen keskusteluun. Mielestäni ainakin ideologisen kirjon ääripäät tulisi jättää tämän ulkopuolelle, kun ajatellaan erilaisia perusteita, niin tässähän taustalla olisivat täydelliset markkinat, mutta kun niitä ei ole olemassakaan, ei ole täydellisiä tuotteita, täydellistä tietoa. Jos halutaan ideologiaa yhtäältä, mutta ei voi, silloin ei voida sanoa, että ideologian toista päätä ei voida ottaa mukaan. Mielestäni tässä pitäisi löytää jonkinnäköinen kultainen keskitie, ja jos nyt puhutaan tehokkuudesta, tuottaa ja hyödystää yhteiskunnallemme, niin aivan varmasti meidän kannattaa puhua tästä tavoitteesta. Minä uskon sosiaalisiin hyödykkeisiin, uskon, että ne todella voivat hyödyttää meidän yhteiskuntiamme, poliisi, armeija, terveyspalvelut. Kyse on ihan avainasioista, mutta katson, että että ei tätä kaikkea voi olla kiven kirjoitettu. On tiettyjä instituutioita, jotka ovat olleet ikuisesti olemassa, mutta yhteiskunnat ovat kehittyneet ja meidän tulee tietenkin katsoa tätä kehitystä. Tuleeko sitä kaupallista vai säilyttää palvelut samanlaisena kuin aiemmin? Totta kai tässä täytyy ottaa molemmat puolet huomioon. Ja Petrin ehdotus on oikein hyvä. En minä halua, että EUsta tulee niin kuin Hong Kong se ei ole todellakaan suosikkialueeni maailmassa. Siellä kaikki tehdään pienimmän yhteisen nimittäjän kautta. Emme tähän varmaankaan kukaan halua, mutta haluamme varmaankin löytää kultaisen keskityön. Esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, mitä palvelujen vapauttamiseen tulee, on ollut kyllä pioneeri. Onko täällä ECRstä ketään? Ei ole, mutta kyseessä on aika uusi liberalistinen agenda, jota kukaan meistä ei varmaankaan jaa, mutta tarvittiin uudistuksia. Ja nyt haluaisin tietää niistä hyödyistä, joita uudistukset ovat tuoneet mukanaan. Ja tässä mielestäni meidän täytyy nyt sitten etsiä todisteita. Ja Peter on sanonut, että haluaa säilyttää tällaisen tasapainon ja luonnollisesti myös toimiemme suhteellisuuden. Ja näin mielestäni meidän täytyy vielä hiukan komissiota painostaa komission. Täytyy kyllä kuunnella meitä, koska meitä kiinnostaa se, miten nämä, tämä kaikki vaikuttaa kansalaisiin. Haluaako joku jäsen vielä käyttää puheenvuoron annan kohta? Esittele puheenvuoron Täällä esitettiin kuitenkin myös kysymys komissiolle, joten jos esittelijälle sopii, pyytäisin komissiota käyttämään puheenvuoron. Miten aiotte ottaa parlamentin kannan huomioon, taisi olla kysymys, ja minä nyt mielelläni kuulisin tähän vastauksen, jos sieltä joku voisi vastata. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia. Komission jäsen Almunia on aina painottanut sitä, miten tärkeänä hän pitää vuoropuhelua Euroopan parlamentin muiden sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa. Hän toimii täysin transparentisti ja ottaa myös parlamentin kannat huomioon. Aikataulua tarkastellessamme emme huomaa mitään yhteen sopimattomuuksia. Me luomme nyt jäsenvaltioiden kantoja, keskustelemme niistä kun lopulla – marraskuun aikana pyrimme laatimaan tekstin loppuun ja tässä välissä jatkamme vuoropuhelua teidän ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja otamme huomioon myös tämän päivän kommentit ja myös lähiviikkojen kuukausien kommentit. Jos marraskuussa saamme mietinnän parlamentista, voimme ottaa se vielä huomioon komissaari oli sitä mieltä, että hän haluaisi, että uusi teksti hyväksyttäisiin ennen vuoden loppua, että jos kaikki menee hyvin, ennen joulukuun loppua, mikä merkitsee, että otamme, voimme ottaa huomioon kaikki Euroopan parlamentin kommentit. Uh, Oikein paljon kiitoksia ja esittelijä. Sydämestä kiitokset tästä keskustelusta rakentavassa hengessä vastauksena kollegan kysymykseen, mitä komission ehdotukselle tehdään. Tämä on ratkaiseva kysymys koko prosessissa, kun meillä on nyt valinnan mahdollisuus. Joko me vesitämme tämän, kun me lähdemme kirjoittamaan oikeastaan tekstiä, joka jo heti vanhenee. Tai sitten käytetään kompromissimenetelmää ja pyritään siihen, että – komission uudet kohdat otetaan huomioon, otetaan niihin kantaa täysin ilman ideologiaa. Me varmasti tiedämme, mitä komissio ehdottaa ja otamme sitten kantaa siihen. Artikla 14, lainsäädäntö, kyllä, aina, ei koskaan. Se voidaan pitää varmasti mielessä, kun työstetään komission ehdotuksia. Hyvä, että saimme kuulla tämän vastauksen komissiolta, koska kesällä jokunta keskustelin komission jäsen Almunian kanssa. Hän sanoi olevansa valmis ottamaan meidän kommentteja huomioon. Me olemme aika tiukassa aikataulupaineessa, mutta se ei liity sinänsä komissioon, vaan tähän parlamenttiin, joten meidän pitää sanoa tämä tässä nyt hyvin tarkkaan, jos pidetään tässä jotenkin ongelmallisena sitä, että komissio on tehnyt ehdotuksensa, niin komissio antoi ensimmäisen tiedonantonsa maaliskuussa. Mikä ne olisi estänyt sitä, että työt olisi aloitettu maaliskuussa, mutta sen jälkeen minulla lopulta oli viisi viikkoa aikaa kirjoittaa mietintö. Tämä ei ole nyt sinänsä komission vika että on aika painetta, että säännöt saadaan hyväksyttyä. Kiittäisin siis uudestaan komission jäsen Almunian ja komission henkilöstön joustavasta lähestymistavasta. Ja kun sitten lähden katsomaan komission ehdotuksia, niin kollega Essa ja teidän kanssa olen samaa mieltä sitä, että toisaalta pitää katsoa uudestaan sitä, miten hyvin tämä voidaan ymmärtää luettaessa. Autetaanko tässä – kuntia. Minä jo kerroin kantani Altmark sääntö, tai päätökseen ja näihin sääntöihin, joita tässä esitetään. Tämä ei mielestäni mitenkään auta saman lisäselvyyttä. Lisäksi pitäisi keskustella monista muista seikoista, samoin kuten kollega Kovan ja kollega Inetfeld sanoi, te myös edustaja Esa ja pitäisi puhua näistä de minimissäännöistä. Mielestäni meidän pitää hyvin kohdennetusti tarkkaan pohtia komission ehdotusta, erityisesti mitä tulee kuntien kokoon. Tässä puhuttiin siitä paljon, näin puhuttava myös kuntien välisestä yhteistyöstä tai suuremmista kunnista, joilla on myös ongelmia – Varmasti voimme kohdenten työn kautta tulla hyvään lopputulokseen. Kollega Okonin työ tässä varmasti voi auttaa. Hyvä, että subsidiariteetti on mainittu monessa puheenvuorossa. Se on asetettu etualalla joka tapauksessa. Valitettavasti kollega Höökmark on jo lähtenyt täältä. Subsidiariteettia ei sinänsä voida pitää – tekosyynä sille, ettei toimita tehokkaasti yrittäjinä, mutta pari seikkaa vielä lopuksi. Vielä hyvin selkeästi on sanottava, että tehokkuutta voidaan toivoa. Parlamentti voi joka, jopa pyrkiä toimimaan niin, että tehokkuus parantuisi, mutta kilpailuoikeus ei aina tässä perustaa komissiolle asettaa sääntöjä. Jos niitä rikotaan, niin tässä kyllä tulee ongelmia. Me voimme mielellämme puhua siitä, miten säädeltäisiin tehokkuutta, mutta silloin pitää olla selkeä oikeusperuste ja parlamentin pitää tulla siihen työhön mukaan. Haluan kunnollista tavallista lainsäädäntötyötä, enkä sitä, että me otamme kantaa komission ehdotukseen ja komissio voi lopulta päättää mitä tahtoo. Riippumatta siitä, mitä tehokkuudesta sisällöllisesti ajatellaan, niin tällaista tilannetta emme voi sallia. Toinen seikka, ja sekin liittyy subsidiariteettiin ja tehottomuuteen. Kiitos kollega Skinner, että tätäkin keskustelua tulisi käydä kantanne mukaan ilman ideologisia kantoja. Jokainen varmasti on samaa mieltä kollega Högmarkin kanssa siitä, että meidän pitää tukea ennen kaikkea tässä kansalaisia, eikä yrityksiä pitäisi pitää tässä nyt keskeisenä mielessä. Mutta juuri kun ajattelemme kansalaisia. Meidän pitää muistaa myös menneisyyden virheet. Kollega Skinner on viitannutkin muutamaan kehityksen kulkuun ja kollega Högmark viittasi myös myönteisiin esimerkkeihin televiestinnän alalla. Näidenkin esimerkkien pohjalta voidaan välttää väärät kehityksen kulut. Meidän pitäisi keskustella näistä asioista, jotta voimme oppia menneisyydestä. Laajakaista, ihan nyt lyhyesti tähän keskustelun mukaan televiestintä ja sitten yleishyödylliset palvelut. Onko puhuttu siitä, että yritysten olisi pitänyt asettaa laajakaista kaikkien käyttöön kaikissa kunnan kolkissa? Meidän pitää kuitenkin voida todeta, että tänään – tilanne on sellainen, että uudessa televiestintämaailmassa olemme iloisia, jos voimme ponnistella siihen suuntaan, että mahdollisesti voidaan päästä siihen tavoitteeseen, että jokaisella on laajakaista käytössään. Muuten olisimme saaneet tämän kyllä aikaiseksi vanhassa järjestelmässä, joka ei muuten varmaankaan ollut kaikkein puoli, kaikin puolin maailman paras. Mutta kompromissineuvotteluiden kautta meillä on nyt mahdollisuus marraskuuhun mennessä esittää komissiolle jotain. Olen kiitollinen siitä, että tähän päivämäärään asti voidaan ottaa meidän kommenttimme huomioon. Meidän pitää kohdentaa työmme nyt rakentavaan yhteistyöhön, jotta voimme parlamenttina voida esittää hyvän kantamme ja komissio voi sitten jatkaa tältä pohjalta marraskuun jälkeen. Kiitos paljon. Selvä, kiitos oikein paljon. Aikataulun mukaan me äänestäisimme 17. lokakuuta täysistunto äänestys marraskuun ensimmäisessä istunnossa. Ajoissa, kuten kuulimme, että komissio voi ottaa kaiken huomioon. Nyt palaamme esityslistan kohtaan kuusi. Se lykättiin eiliseltä uusi kuluttajapoliittinen strategia. Amendments and I'll give the floor to the rapport tarkistusten käsittely. Alfredo Palonen saa puheenvuoron. Grazie Presidente, mi scuso con i colleghi perché ieri sono stato poco bene e mi sono... Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaan tämä jouduttiin lykkäämään, koska en eilen ollut paikalla. Haluaisin kiittää tarkistuksista joita teiltä olen saanut. Ne todella tuovat lisäarvoa tähän ehdotukseen. Ja viimeistään huomenna tulen toimittamaan teille lopullisen mietintö lausuntoluonnokseni, jossa olen nämä tarkistukset ottanut huomioon. Haluaisin äh, todeta tarkistuksista seuraavaa. Mitä tulee kollega Kanfanin tarkistukseen yksi? Hän on todennut, että kriisi on iskenyt kaikkein pahiten kaikkein köyhimpiin. hän on tapahtunut niin, että tietyt sosiaaliluokat ovat todella joutuneet tämän kriisin uhreiksi Italiassa. Olemme kärsineet kriisistä kovasti ja keskiluokka on kärsinyt aivan erityisesti. On todettu, että kriisin syy on velkaantuminen, mutta kuinka päin tämä nyt onkaan, monet perheet eivät edes saa rahaa lainaksi. Sitten tarkistus kaksi. Täällä puhutaan kestävästä ympäristöstä, kyllä, mutta en oikein näe kestävän ympäristöpolitiikan ja tämän lausunnon välistä yhteyttä. Kysehän on kuluttajapoliittisesta strategiasta. Joten tätä tarkistusta en oikein hyväksy, mutta ennen kuin tässä nyt lähden tätä torppaamaankaan, niin voimme luonnollisesti neuvotella suullisesta tarkistuksesta. Mitä tarkistuksen seitsemän tulee, olen äh, kyllä Remosson kanssa samaa mieltä, mutta haluaisin tästä ehkä kohta kohdalta äänestyksen. Täällä puhutaan siitä, että tietojen on oltava kuluttajan omalla kielellä. Äh, alueellisesti ja myös paikalliset viralliset kielet mukaan luettuina. Ehkä voisimme tehdä kompromissin ja todeta todella, että kielet. Kollega ähm, Nafano on todennut, että miljoonat kuluttajat ovat ähm, menettäneet äh, miljardeja huonon huonojen neuvojen vuoksi. En minä nyt usko, että synä ovat huonot neuvot niinkään, mutta uskon, että ehkäpä säännöt ovat olleet hiukan löyhiä. Haluaisin todella poistaa tästä nämä sanat huonot neuvot. Se on tietenkin yksi syistä, mutta mutta kyse on kuitenkin järjestelmäkriisistä, eikä se nyt yksinomaan huonoista neuvoista johdu. Onhan se toki yksi syistä, mutta ei suinkaan pääsyy. No niin, äh, sitten äh, nämä ryhmä kanteet vahingonkorvauksien saamiseksi. Tämä on tietenkin hyvin tärkeä kysymys ja siitä meidän on käyttävä todella keskustelua ja tässä, tässä lausuntoluonnoksessa voimme asiaan toki viitata, mutta emme missään nimessä voi tätä asiaa nyt liikaa tässä korostaa. Tässä tarvitaan lainsäädäntöehdotus. Asiasta on todella keskusteltava ja koko parlamentin on voitava tähän keskusteluun osallistua. Joten tämän irrottaisin kyllä tarkistuksista 11 ja 20. Haluan tehdä tätä työtä järjestelmällisesti ja haluan sellaisen tekstin, sellaisen lausuntoluonnoksen, jonka mahdollisimman moni voi hyväksyä. Aihe on kuitenkin äh, erittäin tärkeä. Ja toivon, että tämän päivän keskustelu voi johtaa siihen, että saan kollegoilta vielä lisäehdotuksia Ja huomenna aamulla todella viimeistään, niin kuin tuossa jo lupasin, lähetän teille, toimitan teille lopullisen lausuntoluonnokseni. Näin kaikki poliittiset ryhmät saat, äh, saavat äh, tämän lopullisen tekstin ja toki otan huomioon myös ne huomiot, joita teillä vielä tänään mahdollisesti on. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, avustajia, sihteeristöä ja todella kaikki jäsenet, jotka ovat minulle ehdotuksiaan lähettäneet, ovat antaneet arvokkaan panoksen tälle työlleni ja näin parantaneet minun alkuperäistä tekstiäni. Kiitos. Paljon kiitoksia. Muchas gracias. Kiitos. Tuossa jo olin todennutkin, että minun mielestäni nämä herra Palonen ehdotukset olivat oikein hyviä. Nämä eri kohdat ja minä nyt yritin ehkä täydentää hänen ehdotustaan vielä ominne tarkistuksine, niin mitä tähän äh, kuluttajapoliittiseen strategiaan, kuluttajapoliittiseen strategiaan tulee, niin äh, tässä halutaan parantaa ammatillisia standardeja, halutaan vähentää eturistiriitoja ja halutaan vähentää kuluttajiin kohdistuvia riskejä. Ja on aivan ilmeistä, että juuri rahoituspalvelut ovat yksi erityisala, joka on otettava huomioon, eikä mielestäni tällä alalla kuluttajansuojan tulisi olla alhaisemmalla tasolla kuin muina, muilla aloilla. Tämän halusin tehdä selväksi. Tämän lisäksi halusin rahoitusalan eurooppalaisen peruskirjan kuluttajien suojaksi. Tästähän on jo puhuttu. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä aihe. Ja strategian. Strategiassa tulisi mielestäni ottaa huomioon se, että kun puhutaan esimerkiksi eri valvontaviranomaisista, niin niillä on oltava tekniset mahdollisuudet sekä resurssit todella toimia vastaavat resurssit kuin mitä teollisuudella on, koska vain näin kuluttajan suoja voi todella toteutua. Tämän lisäksi olen pyrkinyt ehdotuksessani korostamaan todella rahoituspalvelujen roolia, koska ihan tällaiset perusrahoituspalvelutkin tulisi säännellä entistä paremmin. Luonnollisesti tässä ei saa pyrkiä sellaisia päätöksiä tai sääntöjä saamaan aikaan, jotka jotenkin hyödyttäisivät yksiä ja haittaisivat toisia. Ja todella sitoudun tähän tekstiin aivan täysin ja olen aivan varma siitä, että lopuksi saamme aikaan hyvän tuloksen. Kiitos. Thank you very much, Sophie. Kiitos paljon, Sophie. Can be very brief. Voin puhua lyhyesti. Olemme saaneet joukon kompromissiehdotuksia, joita voimme pitkälti tukea. Teemme kaksi pientä muutosehdotusta. Eh, en ole vielä voinut keskustella niistä, mutta uskon, että olemme laajasti samaa mieltä ja tuomme ehdotustasi. Kiitos paljon. Tällä ei tainnut olla muita puheenvuoropyyntöjä. Alfredo, haluatko käyttää uudestaan puheenvuoron? No, molto brevemente. Ihan lyhyesti. Huomenna aamulla pyrin löytämään ratkaisut, jotka saisivat mahdollisimman laajan tuen. Eli huomisaamun mennessä. Olette puhuneet erittäin herkistä asiasta, informaation saannista, koulutuksesta. Ne kaikkia meitä mietityttävät. Meidän täytyy koordinoida nämä kaksi ehdotusta, muuten emme ehkä saavuta tavoitettamme. Eli ei pidä keskittyä ainoastaan tähän tekniseen tai säätelyaspektiin. Meillä pitää olla parempi fokus ja tehdä työ yhdessä ja silloin teemme sen paremmin. Ää, Selvä oikein paljon kiitoksia. Äänestys 11. lokakuuta vastuvalikunnassa Imkossa 17. lokakuuta ja marraskuussa ensimmäisessä täysistunnossa meidän tulisi äänestää. Tämä on aikataulu tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon. Näin taisimme päästä tämän aamun esityslistan loppuun. Pyydän, että olette kaikki tasan kolmelta täällä, kun keskustelemme Jean-Claude kanssa. Kiitos.